necessary. Dear colleague, please, we have to go. The agenda is very busy today. Hyvät kollegat, meidän täytyy käynnistää kokous, koska esityslista on todella täysi. Meidän täytyy aloittaa kokous. Bene, siete tutti pronti, diamo... Selvä, oletteko kaikki valmiita? Näytätte olevan, joten aloitetaan äänestys aloitetaan äänestys päätöslauselmaesityksestä, joka koskee Jugoslavian entisen tasavallan Makedonian edistymiskertomusta vuodelta 2010 esittelijä Taaler. Aloitetaan tarkistuksesta 11 puolesta. Kukan haluatteko käyttää puheenvuoron? Siis äänestys keskeytetään, annetaan Kukanille puheenvuoro. President, before we start the vote, Haluaisin ottaa suullisen tarkistuksen äänestykseen. Kollegat ovat sen tarkistaneet. Tämä tarkistus koskee viittausta nimeen Makedonia tässä päätöslauselmassa. Ehdotuksena on vaihtaa Makedonian nimitys siinä kohtaa, kun se tekstissä esiintyy nimeksi entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia kaikki viittaukset pitäisi myöskin muuttaa tämän mukaan. Va bene, se non ci sono Selvä, ellei vastalauseita ole, niin ja jos valmistelija on samaa mieltä, anteeksi, esittelijä on samaa mieltä, niin sitten puolesta vastaan. Ja Lambsdorffilla puheenvuoro, olkaa hyvä. vorsieht, ob das äh, mündliche, der mündliche Änderungsantrag noch... Äh, en tiedä, onko tämä tarkistus, suullinen tarkistus sellainen, että se voidaan ottaa huomioon vai onko tässä estettä niin, että me voi sitä hyväksyä? Jos näin on, minä asetan tämän pyynnön kyseenalaiseksi. Niin, ehdotus riitä, ellei kukaan vastusta, mutta koska te nyt vastustatte, niin emme voi äänestää. Eli siirrytään tarkistukseen 11 puolesta vastaan tyhjää ei näytä selvältä, eli aloitetaan välittömästi tarkastuksella sähköisesti. Tarkastuksesta 11 äänestys alkaa. Vielä puuttuu lähes kymmenen äänestystulosta. Kymmenen kollegaa on äänestämättä kortit näyttävät olevan siellä koneessa sisällä, mutta äänestystä ei ole suoritettu. Ehkä se on unohtunut. Selvä, äänestys päättyy. 13 vastaan 21 puolesta hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13, anteeksi, 15. Ei vaan 14. Niin hetkinen, 13 anteeksi 14 nyt viimeksi puolesta vastaan tyhjää hyl- hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten kompromissi kakkonen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja niinpä siirrytään tarkistukseen 28 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvä tämä tulos, eli tarkastetaan sähköisesti. Äänestys käynnistyy 28. 28 siis työn alla. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 18 vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta hetkinen korjaan. Ensin äänestetään 40 puolesta. 40 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan 49 halutaan tarkastettavaksi sähköisesti, eli tarkastetaan. Äänestys alkaa 49 sähköisesti. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 23 vastaan, eli hyväksytty hylätty. Sitten 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 56 puolesta. Niin, ja siinä on kukanin tarkistus vielä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi viitonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 71, anteeksi 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 62 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty ja sitten siirrytään tarkistukseen 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 72 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty ja sitten putoaa 74 pois eli 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 70 kahdeksan seuraavaksi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten tarkistus 82 puolesta vastaan. Ei näytä selvältä, eli sähköinen tarkistus alkaa 82. Äänestys päättyy. 26 vastaan 23 puolesta, eli hylätty. 82 siis hylätty, 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 7, jossa on suullinen tarkastus kukanilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 86 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta. Mitä haluattakaan? Tarkastetaanko 88 vielä? No tarkastetaan. 88 sähköinen äänestys alkaa. 88 siis nyt äänestyksessä sähköisesti. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 11 vastaan, eli ja sitten yksi vielä tyhjää, eli hyväksytty. 89 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 90 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten toinen osa, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kahdeksainen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta hetkinen korjaa, sihteeri tuossa minua korjaa, eli meidän täytyy äänestää ensin 94 ja 95, eli 96 nyt pois hetkeksi, 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten 97 98 Haluatteko, että tarkastetaan tuo edellinen? Ei, se oli vitsi. Niin, siis 97 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Niin, 99 jää pois. Eli kompromissi yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kymppi seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan näyttäisi, että olisi hylätty, mutta tarkastetaanko? Tarkastetaan 110 sähköisesti. Äänestys alkaa. 110 siis äänestys alkaa sähköisesti. Vielä puuttuu joitakin ääniä. Äänestys päättyy. 33 vastaan, 21 puolesta, eli hyväksytty. Ei vaan anteeksi, siis 13 vastaan, niin 21 puolesta, eli hylätty. Sitten 108 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 109 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 112 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja tarkistus 114 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta Va- vastaan, ja hyväksytty. Tarkistus 119 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 127 puolesta, hetkinen 123 sitä ennen, 123 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 13 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty, mutta en ole varma, joten tarkastetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 vastaan, 25 puolesta hylätty, siis kompromissi 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 140 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 141 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 148, hetkinen 142 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 143 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 144 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 145 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja 146 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 147 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 150 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 151 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten, ei anteeksi, hyväksytty. Ja sitten A-kohta, tarkistus kakkonen puolesta, vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Sitten tarkistus kolmonen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Jotenka Janna, kun haluaa pitää puheenvuoron, olkaapa hyvä. President pour la Herra puheenjohtaja, mitä tulee tarkistukseen numero viisi. Voinko tehdä suullisen tarkistuksen? Tämä on siis minun tarkistukseni. Meidän täytyy poistaa especially of the governments tästä viimeisestä lauseesta, siis termi especially for the governments voidaan ottaa pois. Mitä tulee Euroopan unionin toimielimiin Euroopan unionin jäsenmaissa. Hyvä, otetaan siis. Eh, otetaan pois tuo edellä mainittu lause. Jos ei ole vastalauseita, hyväksytään se näin muotoiltuna. Ja yksi vastalause näyttäisi olevan, onko näin? Ei, ei ole vastalauseita siis. Eli näin. Hetkinen. Kornelissen, haluatteko pitää puheenvuoron? Käyttää puheenvuoron? Haluatteko? Ette? Eli ei vastalauseita, näinkö? Selvä, voimme äänestää tällä tarkennuksella tarkistuksesta viisi puolesta vastaan. Ei näytä selvältä, eli tarkastetaan sähköisesti. Tarkistuksesta viisi äänestys alkaa. Päättyy. 30 puolesta 27 vastaan, eli hyväksytty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seiska puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksainen puolesta vastaan näyttäisi, että hylätty. Eikä noita tyhjiä lasketa tässä kohtaa. Eli yhdeksäinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymppi puolesta vastaan tyhjää hylätty ja ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään lopullisesti sähköisesti tästä koko asiakirjasta. Äänestys alkaa. Kiusa la. Äänestys päättyy. 49 puolesta 7 vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten siirrytään epävakauden ehdottamiin muuttovirtoihin EUn ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä. Esittelijä on Fiorello Provera, jotenka siirrytään välittömästi tarkistukseen 98 puolesta Poroveran puheenjohtajan vastaan tyhjä hyväksytty 99 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty saat, anteeksi 10, hetkinen ei vaan 10, saattaa tietenkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 101 puolesta, vast, puolesta vastaan tyhjää ei näytä selvältä Eli 101 sähköisesti. Äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 vastustaa, 26 puolesta, eli hylätään 102 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 107 puolesta, vastaan, tyhjää, ei ole selvä tämä tulos, eli sähköisesti tarkastetaan 107 Äänestys käynnistyy. Äänestys päättyy. 31 puolesta 26 vastaan, eli hyväksytty 108 puolesta vastaan. Näyttäisi hyväksytyltä. Hetkinen, no tarkastetaan 108 sähköisesti vielä. Jos minä alan epäillä, niin vedän teidät mukaan sinne epäilyksen alhoon. Tarkistetaan vain. Jos haluan kiirehtiä, niin sitten siinä käy näin. Eli äänestys päättyy nyt sitten 26 vastusta 29 puolesta, eli hyväksytty kompromissi ykkönen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 111 seuraavaksi Eipä löydy sitä. Ei kun hetkinen löytyy. 111 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan. Tyhjää ei ole selvä, eli tarkastetaan sähköisesti äänestys alkaa. Oletteko hieman kyllästyneet äänestämään, kun ette nosta käsiä ylös reippaasti. Siis 115 nyt äänestyksessä. Äänestys päättyy sähköisesti. 41 vastaan 14 puolesta, eli hylätty. 117 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 118. Ja siinä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan ja Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Sitten 119 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 120, 120 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 122 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 123 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 124 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 125 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 126 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 127 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 128 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 129 puolesta, vastaan tyhjää, ei ole selvä tämä, eli tarkastetaan sähköisesti. Äänestys käynnistyy. ja päättyy. 45 puolesta ja 6 vastaan. No ette todellakaan näytä käsiänne nostavan siellä. Hyväksytty siis selkeästi. 130 puolesta vastaan. Tyhjää. Oikein hyvä. Eli hylätty. 131 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 133 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 134 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 138 puolesta. Jaha, hetkinen, 136 pitäisi äänestää ensin, sanoo sihteeri. Niin, 136 tosiaankin, koska emme hyväksyneet tuota 130, eli 136 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja sitten tarkistus 145 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 146 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty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 Äänestys päättyy. 59 vastaan ja 9 puolesta. Kyllä todellakin teillä on kädet taskussa siellä. Hylätty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 153 puolesta. Hetkinen, haluatteko tarkastaa 152? No tarkastetaan. Äänestys käynnistyy 152. c'erano alzare le Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 32 vastaan 28 puolesta, eli hylätty. 153 nyt puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty 154. 153 vielä tarkastetaan sähköisesti. Äänestys käynnistyy. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 30 vastaan 28 puolesta, eli hylätty. 154 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 155 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 156 puolesta vastaan. tyhjä Jää hyväksytty 157 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty kompromissi kolmonen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty ja sitten tarkistus 158 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi hyväksytyltä. 166 tarkastetaan. Sopiihan se sähköisesti. No niin, koska olette varapuheenjohtaja, niin täytyy totella. Äänestys päättyy. 31 vastaan 29 puolesta, noin niin, se oli riittävän lähellä. No joka tapauksessa ei mennyt läpi. 167 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty kompromissi nelonen puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi viitonen seuraavaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi vasta, äh, anteeksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja tarkistus 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 34 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä, siis tarkastetaan sähköisesti äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 26 vastaan 34 puolesta, eli hyväksytty 38 puolesta vastaan. Ette nosta käsiä. 38 siis. Äänestys alkaa sähköisesti. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 46 vastaan 8 puolesta, eli hylätty. 39, nostakaa kättä, niin ei tarvitse tarkastaa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty 43 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 44 puolesta vastaan, tyhjää hylä, hy, hyväksytty 45 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 46 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 62 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 64 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 69, 69 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 93 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 94 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 95 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 96 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 97 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten ykköstarkastus tuolta lainaukset osuuksista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitonen. Niin, koska nelonen hyväksyttiin, niin mennäänkin kuutoseen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta, anteeksi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Chiusa la votazione Äänestys päättyy tarkistuksesta 18. 25 vastaan 36 puolesta, eli hyväksytty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten live-valiokunnan lausunto L1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. L4 hetkinen kolmonen tarkastetaan sähköisesti. Äänestys käynnistyy L3. Äänestys päättyy. Päättyy. 35 puolesta, 24 vastaan, eli hyväksytty. Ja sitten L4 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. L5, jossa on suullinen tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. L6 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, seitsemäinen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kahdeksainen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty yhdeksainen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kymppi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty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 Tarkistus 12. Ensimmäinen osa sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 26 vastaan ja yksi tyhjää hyväksytty siis. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ettekö ole samaa mieltä, joten 15 tarkastetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Emendamento Sähköinen tarkastus käynnissä. Äänestys päättyy. 28 vastaan 33 puolesta, eli siis hyväksyttiin, olitte oikeassa. Eli sitten 16 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 17 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan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 tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten DV-valikunnan lausunto, tarkistus yksi ensimmäisessä osassa, ensimmäisestä osasta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kakkonen pu- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jaha, tarkastetaan sähköisesti kolmonen. Käy, äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 33 vastaan, 26 puolesta, eli hylätty. Nelonen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Viitonen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kuutonen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty, yksitoista kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan hyväksytty ja hyväksytty. 12. Jaha, toinen osa tarkastetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta 26 tai 25 vastaan, eli hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja artikla 50 kattaa nämä ja unohtaa Dimme tarkistuksen 28. Se ei koske tätä, vaan tarkistusta 28. Eli meidän täytyy äänestää tarkistuksesta 28, jonka unohdimme. Eli avataan äänestys tarkistuksesta 28. Eli menkää sivulle neljä. Neljä sivulta löytyy sitten äänestysohjeet. Ja tarkistus 28. Sivulla 4. Ibrisat Sajitsen esittämä ja se on yhteensopiva tarkistuksen viisi kanssa. Niin, puolesta siis. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten lopullinen asiakirja äänestetään siitä sähköisesti. Äänestys käynnistyy. Vabbè, manca un po' di voti, comunque chiudiamola. Vielä muutama ääni puuttuu, mutta, mutta, mutta emme jää odottelemaan. Olen aivan liikuttunut, kun voin näin sanoa, että ensimmäinen apulaispuheenjohtaja on voittanut 53 äänellä yhtä vastaan kolmella tyhjällä äänellä. Aivan erinomaiset onnittelut. Ja sillä viisiin meillä on sitten edessämme vielä viimeinen äänestys, eli komission vastuuvapaus, de Kaiserin lausunto, eli tarkistus ykkönen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kakkonen puolesta vastaan tyhjää, hylätty kolmonen puolesta vastaan tyhjää, hylätty hyväksytty nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja lopullinen äänestys asiakirjasta äänestys käynnistyy sähköisesti. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 53 puolesta, yksi vastaan ja kolme tyhjää. Onnittelut valmistelijalle, valmistajattarelle. Äänestys on päättynyt. Äänestykset ovat päättyneet. Allora, invito eh, il vicepresident... Sitten pyytäisin apulaispuheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jos edustaja Pasko vaiko onko kyseessä Provera, joka nyt sitten tässä kutsutaan puikkoihin. Ti confesso che non li ho ancora guardati, ce li ho qua. Allora, eh, Comunque, dici, dici. Ah, l'altro. Colleagues, please, let's, let's move on. Kollegat, olkaa hyvät, siirrytään eteenpäin. Aloitetaan keskustelu vuosittaisesta raportista herra Albertinin mietinnöstä. Kollegat, olkaa hyvä. Siirrytään nyt eteenpäin. So, uh... Eli eh, herra Albertinin mietintöluonnos. Haluaisin pyytää herra Albertinia nyt käyttämään puheenvuoron. Hyvä puheenjohtaja, puhuisin lyhyesti, koska antaisin mahdollisimman paljon aikaa ja tilaa kollegoille, jotta he voisivat kommentoida tarkastuksia. Tämä neuvoston vuotuinen selvitys yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimmistä näkökohdista perusvalinnoista on ensimmäinen raportti sen jälkeen, kun ulkosuhdehallinto perustettiin Euroopan unionin lukuisat tarkastukset 273 kappaletta, eli 100, noin 100 enemmän kuin aikaisemmin, osoittaa kuinka mielenkiinnon suuntaaminen on kehittynyt ulkopolitiikkaa kohtaan, joka on uusi politiikan ala. Ja ottaen huomioon myöskin sen, kuinka yhä enemmän jäsennellymmin EUn ulkoasiain osasto tai ulkoasiain toiminnot toimivat. Ja tämä, tässä korostuu parlamentin valvontatoimivalta ja ohjaustoimivalta. Ja erityisesti Itä-Euroopan ja Valko-Venäjän tilanne on se, ja Välimeren tilanteet ovat sellaisia, jotka kiinnittävät huomiotamme Egyptian, Libyan ja Tunisian tilanteet erityisesti. Ja teksti, joka tässä on laadittu jonkin aikaa sitten, vaatii hieman päivitystä. Ja koska tilanne kehittyy jatkuvasti, niin voi olla, että tarkistuksia joudutaan tekemään suullisesti ennen kuin AFETissa äänestetään 13. huhtikuuta. Suurin osa tarkistuksia koskee monenvälisyyttä mm, YK, Kosovoa, transatlanttisia suhteita, naapuruspolitiikkaa ja Egyptiä ja Tunisiaa. Tutkinnanalaisena on muutama kompromissitarkistus, jossa pyritään vähentämään – 273 tarkastuksen kuormaa. Ja Shedovin, eli esittelijän kanssa olen aiheesta keskustellut, ja noin 25 tarkastusta on sellaisia, jotka meillä on tarkastelun alaisena, ja niiden pitäisi kattaa noin puolet esitetyistä tarkastuksista. Luulisin, että 12 neljättä ennen äänestystä pystymme esittämään sitten täysistuntosalissa lopulliset kompromissitarkastukset. On olemassa joitakin aihealueita, jossa odotetaan kompromissitarkastuksia, jotka ovat merkittävämpiä. Otan tässä nyt ihan muutaman niistä esille. Eli YUTPn yleiset tavoitteet, sitten ulko- ulkoasianhallinnon koherenssi, yhdenmukaisuus, energiapolitiikka, oikeusvaltio, demokratia ja muutama muukin aihealue, NATO-suhteet esimerkiksi. Ei kannata nyt tässä luetella kaikkia, koska me katsomme ne sitten läpi täyskeskustelussa tai yleiskeskustelussa. Ja sitten on tietysti maantieteelliset yksittäisalueet, jotka olen jo maininnut tuossa aikaisemmin. Kuten tiedätte, täysistuntoäänestys on suunniteltu toukokuulle eikä minulla oikeastaan tässä vaiheessa ole muuta sanottavaa. Jään kuuntelemaan kollegoiden kommentteja tarkistuksiinsa. Kiitoksia paljon, että kuuntelitte. please. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kollega Albertini jo mainitsi oleellisimmat kohdat esittelijämme siis ja että nämä viimeisimmät tapahtumat täytyy ottaa mukaan. Periaatteessa tämähän on kertomus menneisyydestä, mutta minä olen esittänyt muutamia tarkistuksia, enkä minäkään eikä minun ainoastaan tarkistus vaati komissiolta kannanottoa. Tässä on kysymys strategiasta tämänhetkisistä ehdotuksista nykyisyyttä ja tulevaisuutta koskien ja meidän täytyy itse asiassa ottaa mukaan asioita, jotka eivät teoreettisesti ole eh, itse mietinnön aihe valiokunnan puheenjohtajaa pyytäisin keskustelemaan korkean edustajan kanssa, voisimmeko tulevaisuudessa tällaisissa kertomuksissa, jotka käsittelevät menneisyyttä, niin saada mukaan kappaleen nykytilannetta ja tulevaa, niin se vähän helpottaisi asiaa. Tässä tapauksessa me olemme nyt diplomaattisen yksikön palvelun ja, ja korkean edustajan roolia valottaneet. Se ei ole mikään helppo tehtävä, koska kollega Albertini arvioi sekä kielteistä että myönteistä odotusta tähän liittyen. Meidän täytyy olla hyvin avoimia ja, ja taitavia tässä, eikä tässä ole mielekästä, niin kuin Barroso viittasi täysistunnossa, että kaikkea vain moititaan, koska se, se, sitä käytetään ei pelkästään yhteisen ulkopolitiikan, vaan koko EUn vastaisesti. Se ei edistä asiaa. Meidän täytyy eräitä kriittisiä huomioita kuitenkin esittää, mutta oleellisesti tässä kertomuksessa täytyy vahvistaa hänen äh, roolinsa, korkean edustajan roolin, ähm, äh, roolia ja, ja tätä ähm, eurooppalaista diplomaatti edustustoa. Diplomaattiset edustustot ovat toimineet menneisyydessä Eh, ennen kaikkea eh, alueilla, joissa on ollut eh, stressiä. En minä tässä mitään stressitestejä vaadi, mutta miten tämä on Japanissa toiminut ja muualla meidän täytyy keskustella, onko ollut ongelmia Pohjois-Afrikassa esimerkiksi, ovatko ne auttaneet tilannetta, onko niistä saatu jotain tietoa. Ja sitten meillä ei ole mitään salaista palvelua Pohjois-Afrikassa ne eivät kuitenkaan olisi onnistuneet, koska sieltä ei mitään ennakkotietoja saatu. Meillä tarvitsemme eh, Meillä on tietopalvelua kansalaisjärjestöjen kautta, pidetään yllä yhteyksiä Pohjois-Afrikassa ja Kaukasian alueella, Keski-Aasiassa. Meidän täytyy enemmän ja parempaa tietoa saada EU-ssa eh, juuri siksi, että toimimme avoimemmin ja järkevämmin ja meidän täytyy keksiä jotain, miten EU voi saada paremmin tietoa äh, tilanteista näissä maissa. Ja sitten siirryn asiaan, joka on mainittu, itäinen ja eteläinen naapuruuspolitiikka. Tässä on joukko tarkistuksia ja tänäänkin on äänestetty asioista, mutta meidän täytyy nämä uudet kehitykset ottaa mukaan tähän. Ja sitten viimeinen kohtani. Niin Varmasti suuremmassa mittasuhteessa joudumme tukemaan demokratiakehitystä ja sosiaalista oikeudenmukaisuudesta Pohjois-Afrikan äh, kansannousut eivät ole pelkästään eh, demokratiavaatimuksia, vaan niillä on hyvin paljon tekemistä sosiaalisen tilanteen kanssa, jossa monet nuoret elävät siellä. Siellä ei ole sosiaalisiin odotuksiin vastattu ja se on ollut erittäin räikeätä. Ihmisillä on parempi koulutus, mutta toisaalta heillä ei ole työtä, ei ainakaan äh, eh, ammattiin vastaavaa työtä. Me olemme käyneet äh, Uzbekistanissa vierailulla ja nähneet, että monilla nuorilla on koulutusta, mutta ei työtä, mutta onneksi tuolla kehitys on mennyt niin, ettei kansannousua syntynyt, mutta tämä ei siis ole pelkästään demokratiakysymys, vaan myös sosiaalinen kysymys ja lisäksi ympäristöseikat ovat erittäin tärkeitä. En tässä nyt äh, halua puhua Japanin erittäin pahasta tilanteesta, mutta muissa tilanteissa, kuten Keski-Aasiassa, ympäristökysymykset tai vesikysymykset. Eilen käsittelimme suurta äh, patokysymystä ähm, Tajikistanissa ja sen vaikutuksia ympäristöön. Myös nämä seikat täytyy diplomaattisessa yksikössä huomioida ja tähän liittyy monia tarkistuksia ja sitten lopuksi vielä Albertinille evästykseksi se, että tässä yritetään kompromisseja saada aikaiseksi. E, toivon, että tässä pääsemme yhteisiin ehdotuksiin. Emme voi parlamentissa eh, erilaisilla äänestyksillä tätä asiaa viedä eteenpäin. Minulla on vähän ongelmia tämän 28. päivä kanssa, koska minun ryhmäni eh, matkustaa silloin Atenaan. Ehkä voimme tämän kuitenkin kahdenkeskisesti eh, hoitaa ja 13. huhtikuuta sitten äänestää. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että puoli viisi meidän täytyy ottaa vastaan Armenian pääministeri. Anteeksi, oliko kyseessä pääministeri vai presidentti? Herra Prompter Presidentti. Siis eh, kyseessä on presidentti, joten meidän pitää olla vielä täsmällisempiä. Uh, Herra puheenjohtaja, mielestäni on outoa, että me keskustelemme mietinnöstä, jonka pitäisi käsitellä ulkopolitiikkaa vuodelta 2009. Se oli kauan aikaa sitten. Minä tuskin muistan, mitä tuolloin tapahtui vuonna 2009. Ja olisi ehkä järkevää uudelleen arvioida toimintatapojamme – näiden vuosittaisten raporttien suhteen, niin että ainakin voisimme nopeuttaa toimintaa näiden vuosittaisten raporttien tarkastamisessa. Tämä on tietenkin ollut monimutkainen asia, ulkosuhdehallinnon perustaminen. Olen täysin samaa mieltä herra Sopodan kanssa sen suhteen, että meidän ei pidä olla liian kriittisiä jonkin sellaisen suhteen, mikä ei ole vielä tä- ole täysin toiminnassa. Mutta on merkkejä siitä, että Catherine Ashtonin hallinta on osoittautunut hyvin ongelmalliseksi tämän toimen määrittely sopi, perussopimuksessa on sellainen, että meidän pitäisi kaikkien olla tietoisia siitä, kuinka monimutkainen vastuualue hänellä on. Minun täytyy sanoa, että vaikka tuen hänet, häntä, hän liian usein näkee itsensä jonkinlaisena välittäjänä – neuvoston ja komission välillä, eikä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana hänellä on perussopimuksen mukaan oikeus antaa aloitteita tässä yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja uskon, että liian usein hän välttää tarttumasta toimeen, jos nyt voin näin sanoa. Nyt viittaisin tähän kappaleeseen numero neljä. Olen pyrkinyt tuomaan esiin hänen koko tehtäviensä kirjon – politiikan alalla ja sen toimeenpanossa. Kolmanneksen olen sitä mieltä, että se mitä me tarvitsemme on nyt neuvoston sisäinen argumentti niiden jäsenmaiden välillä, jotka selvästi ovat eri mieltä melko perustavanlaatuisissa asioissa. Me tiedämme, mitkä niistä ilmeisivät ovat. Kosovo, Makedonia, Turkki. Mutta tätä on naamioitu tai kätketty. Näitä konflikteja, joita mielipiteiden välillä on. Eräät niistä ovat historiallisen suuria. Mielestäni on vaikea selventää niitä, mutta niissä hyödyttäisiin näiden mielisyyksien kohtaamisesta, sillä ilman sitä, että analyys, analyysillä selvennetään näitä erimielisyyksiä, joita on olemassa, me emme voi saada aikaan yhteistä lähestymistapaa. Olen täysin sitä mieltä, että avaintekijä seuraavana vuonna tulee olemaan Turkki, sillä meidän strategiamme Turkissa on nyt romahtanut mielestäni, kuten sanoin ennen tässä liittymisneuvotteluprosessi on täysin jumissa. Emmekä voi menettää Turkkia Euroopan unionin vaikutuspiiristä. Turkki tuntee samantyyppistä huolestuneisuutta kasvavasta äh, monimuotoistumisesta. Sitten toinen asia, josta halusin puhua, on meidän parlamenttimme ja kansallisten parlamenttien äh, yhteistyö näissä ähm, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa mutta ne eivät ole helppoja kysymyksiä. Ja tässä on väärinymmärryksen vaara kansallisissa parlamenteissa, mitä tulee velvollisuuksiin ja oikeuksiin, joita Euroopan parlamentilla on koko kansainvälisen politiikan alalla. Toivon, että tämä valiokunta korostaisi tätä asiaa enemmän. Te varmastikin toivotte, että lopetan, joten teen niin. Reading my mind so precisely. Kiitos, että luitte ajatukseni niin tarkkaan. Herra Maier seuraavaksi. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. señora... Kiitos, puheenjohtaja. Meillähän oli jo tilaisuus tämän keskustelun kuluessa puhua Tästä eh, ryhmäni vastustaa, äänestää vastaan, koska Euro- mutta meillä ei ole Euroopan unionissa enemmistöä, ei turvallisuus eikä ulkopolitiikassa. Joskus olisikin hyvä, jos meidän reaktioitamme mietittäisiin tarkemmin, koska on kysymys eh, pelotteesta ehm, Atlantin kumppanien kanssa NATOssa ja sotilasteollisessa kompleksissa. Sehän on mielettömän kallista. Suurimmat kustannukset, joita ihmiskunta on koskaan äh, synnyttänyt sotilaallisiin menoihin ja sitten on ylipäätään suurta epävarmuutta, nälän, epäoikeudenmukaisuuden, epätasa-arvon vuoksi ja tämä on suurin ja kuolettava vaara ihmisille, nälkä ja epätasa-arvo vallitsevat ja näistä syistä on suurta epävarmuutta ja siksi luullaan, että tarvitaan näin valtavaa varustelutasoa. Kysymys on myöskin sotilasvoiman käytöstä omien rajojen sisällä. Yhdysvallat noudattaa tällaista politiikkaa Naton pelotepolitiikkana me olemme tekemisissä uusien voimien kanssa, esimerkiksi Kiinan kansan tasavalta, ja on, on suuri tarve tutkia vaarojen lähteitä. Euroopan unionilla ei ole paljon tarjottavaa ulkoasian alalla. Meidän tiedost tiedustelumme, tai me emme saaneet mitään ennakkotietoa Pohjois-Afrikan tilanteesta, Tunisiasta, Egyptistä, näiden kanssa Benalin ja Mubarakin ja Gaddafin kanssa tehtiin yhteistyötä. Me olemme kollaboratöörejä. Meillä on sopimuksia heidän kanssa on solmittu Tunisian ja Egyptin kanssa, vaikkei nyt vielä Libyan kanssa, ja meillä on artikla 2, joka koskee ihmisoikeuksien noudattamista, johon ei ole pantu ilmiselvästi paljoakaan painoa. Ja hyvät herrat, minusta olisi tärkeää ja ajankohtaista miettiä, onko järkevää tässä vaiheessa turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa suunnata uudella tavalla ajatellen ennen kaikkea Pohjois-Afrikan tilannetta, joka osoittaa, että me emme ole aivan oikein tässä toimineet. Siksi tällaiset ajatukset ovat tärkeitä. Herra Albertini, me haluaisimmekin, että saataisiin aikaan uusi turvallisuusjärjestelmä tällä siirtymäkaudella, jolla olisi selkeät tavoitteet, esimerkiksi aseriisunta ja poliittiset ratkaisut asetettaisiin etusijalle. Tämä on vaatimus myöskin USAta kohtaan maailmassa. Eh, Eh, löytää uusia keinoja 21. vuosisadalla Yhdysvalloille. Tämä on suora ongelma, kun ajatellaan esimerkiksi Turkkia ja Pohjois- Kyprosta, jossa Turkilla on 40 000 sotilasta ja olisi tarpeen poliittisia eh, eh, neuvotteluja käydä ja pyrkiä pyrkiä tämä tilanne muuttamaan. On sietämätöntä, että Turkki jatkaa miehityspolitiikkaansa. Se on kolonialistista politiikkaa Pohjois-Kyproksella. Kyproksen kansalaisia vastaan ja tämä Euroopan takapihalla Tämä täytyy todellakin saada loppumaan. Kyprokslaiset äh, ten identiteettiä uhat. Let's watch the watch. No niin, no sitten Rova Lunacek ja katsokaapas kelloa, kun puhutte. I would like to focus on, on a... Haluaisin keskittyä pariin asiaan, joita olemme ehdottaneet tarkistuksissamme. Tarkoitus olisi ottaa ne mukaan päätöslauselmaan. Yksi on, kuten kollega Daft juuri sanoi, se kysymys koskien sitä, mitä me toivomme Catherine Ashtonilta ja hänen toimiltaan – olen täysin samaa mieltä jäsen Daftin kanssa. Olemme odottaneet häneltä enemmänkin tällaista johtavaa toimintaa ulkopolitiikan alalla. Se on hänen mandaattinsa mukaista, hän voi tehdä näin. Olisi erittäin tärkeää, että me ilmaisemme, että hänellä on meidän tukemme ja me odotamme hänen toimivan näin ja johtavan heidän, hänen pitäisi saada meidän tukemme, ellei hänellä ole sitten kaikkien jäsenmaiden ö, tukea toimia tässä johtavana voimana ja koordinoida. Tämä on meille erittäin tärkeä asia. Toinen aspekti, jota meidän mielestämme pitäisi vahventaa, on konfliktien ehkäiseminen ja ratkaisu turvallisuuden alalla CSTPn suhteen. Tässä meillä on tarkistus Ähm, muiden ryhmien kanssa, jossa pyydetään Rauha Ashtonilta. Hän sanoi, että hän pyrkii siis ulkosuhallinnossa järjestämään tällaisen konfliktien ratkaisu ähm, rakenteen, mutta emme ole vielä nähneet sitä. Ja meidän mielestämme se pitäisi tässä ulkosuhdehallintorakenteessa rakenteessa olla mukana, että voisimme toimia konfliktien ratkaisussa ja sovittelussa tehokkaasti. Mitä tulee sitten taas näihin ulko- ja turvallisuuspolitiikan missioihin näissä, me haluaisimme käsitellä siviiliaspektia. On liian vähän ihmisiä, jotka tulevat siviili puolen edustajina mukaan toimintaan. Jopa armeijan edustajat sanovat näin, ei, että me voisimme toimia tehokkaasti. Meidän pitäisi saada enemmän siviilejä mukaan. Äh, äh, erittäin monet hankkeet, 16-20 ovat siviilihankkeita ja vain äh, vähemmistö niitä, niistä on militaarisia, siis sotilaallisia hankkeita. Eli tämä on tärkeä asia ottaa mukaan. Olemme myöskin kuulleet keskustelua liittyen NATOon ja olisi aiheellista ottaa mietintöön mukaan myöskin valittelu siitä, että Naton johtajat eivät ole pystyneet ähm, tekemään ratkaisuja ja äh, tiekarttaa äh, ydinaseiden äh, suhteen ja myöskin siviilikriisien ratkaisemien suhteen. Tämän vuoksi meidän mielestämme Euroopan unionin pitäisi hoitaa näitä asioita eikä Naton. Lopulta haluaisimme viitata vuoden 2003 Thessalonikin eh, sopimukseen, jossa todetaan, että koko Länsi-Balkanin alueen pitäisi päästä Euroopan unionin jäseniksi eikä mitään maata pitäisi jättää ulos. Sitten viimeisessä tarkistuksessa eh, pyydämme eh, Kosovon kanssa tehtävänä dialogin aloittamista välittömästi. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia paljon kaikille puhujille, jotka ovat tähän mennessä olleet varjoesittelijöitä ja sen takia annoimme heille hieman enemmän aikaa. Mutta nyt meillä on kaksi lisäpuhujaa ja pyytäisin, että he pitäytyisivät kahdessa minuutissa kukin, joten Rova Munjis ensimmäisenä ja sitten eh, herra Milan muu. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Vuosiselvitys on hyvin tärkeä koska meillä on doktriini eh, Euroopan ulkoasiainhallinnosta ja kun tällaisesta päätetään, ei ole kysymys siitä, vain ja vuodesta, vaan meidän, meidän selvityksemme käsittelee pitempää ajanjaksoa ja tässä mielessä, jotta saataisiin yhtenäinen doktriini, olen esittänyt muutamia tarkistuksia, niiden esittelyyn ei jäänyt aikaa, mutta Kosovo-kysymyksestä haluan todeta, että on tärkeää, että valitaan sanat hyvin tarkasti ja yksimielisesti aja, EUn ajankohtaisten sanelu, sanamuotojen mukaisesta, että käytetään yhtenäisiä määrittelyjä ulkopoli- EUn ulkopoliittiset eh, välineet, myös rahoitusvälineet, ne mainitaan liittyen EU-parlamentin pyrkimyksiin, että kun, kun se on mukana tarkistuksessa, vakausväline on mukana. Ja tässä on kysymys kyvystä toimeenpanna Lissabonin sopimusta ja sitten vielä tarkistus Egyptistä, mutta olisi hyvä, jos esittelijä itse ottaisi sen yhdessä muiden maiden kanssa joissa on myöskin uudistuspyrkimyksiä, jotta saataisiin yhtenäinen EU-kanta näihin siirtymävaiheen hallituksiin. Ja sitten vielä tässä on ähm, ähm, San äh, Pelderin ähm, mietintö hyväksytty parlamentissa ja on hyvä, että sana, äh, äh, sanamuodot ovat yhtenäiset Sudan, Etelä-Sudanin eh, niin kansanäänestyksen jälkeisen ajan osalta kuuluu Paljon. ja eh, ja sitten haluan herra Albertinia onnitella vielä tästä mietinnöstä, joka on erittäin täydellinen ja tasapainoinen ja horisontaalisesti kattava. Se kattaa lähes kaiken. Ehkä vain pieni puute on tämä päivämäärä, johon se esitetään, koska viimeisimmät kehityskulut eivät ehtineet mukaan, niin nyt kun Libyassakin on tapahtunut. Ja minulla on muutamia pieniä tarkistuksia, jotka eivät ole kovin kattavia, mutta ihan vain siksi, että tätä ajankohtaistetaan ja päivitetään vähän tätä, tätä selvitystä ajatellen eh, Välimeren eteläpuolta puolta, ja tämä tulee kaiken kaikkiaan hyvään ajankohtaan ja on hyvä, ja kuten mun, Rova Munios sanoi, niin tästä sana muotoilusta Kosovon osalta täytyy vielä sopia, koska kaikki 27 Ähm, jäsenvaltiota ei vielä ole tunnustanut Kosovoa. Onnittelut teille, herra Albertini. Toivotan teille paljon menestystä ja jatkakaa tällaisia suuri, tällaista suuripiirteistä asennetta jatkossa. Um, Kiitoksia paljon, koska meillä on äh, vieraamme, joka on jo saapunut paikalle, ja koska herra Albertinin pitäisi voida reagoida siihen, mitä sanottiin me nyt anna valitettavasti herra Poposkivylle äm, tässä puheenvuoroa. Ja herra Albertini, olkaa hyvä. Niin, kuten jo edellä sanoinkin, niin huomautukset, jotka täällä on esitetty tänään, joita kuuntelit, huo, kuuntelin huoneella, ovat kaikki asiaan kuuluvia. Ja erityisesti mitä tulee nopeaan kehitykseen, mitä on tässä aika ennakoimattomastikin tapahtunut, erityisesti tuolla Välimeren alueella ja myöskin idässä. Ja nämä kehityskulut ovat saaneet aikaiseksi epätavallisia, epänormaaleita tilanteita ja tietysti näiden myötä täytyy ottaa huomioon tarvittavat tekstimuutokset. Kaikki se, mitä tässä on sanottu, sekä parlamentin että roolista että ulkopolitiikan päivittämisestä ja aktualisoimisesta ovat sellaisia, jotka tullaan ottamaan huomioon kompromissitarkastuksissa ja joista keskustelen kanssanne sitten aikaisemmin mainitsemanani ajankohtana. Nyt ihan käytän vain yhden minuutin aikaa, jotta ehtisimme ottaa vastaan vieraamme. Eli kuten tässä jo todettiin, varaamme itsellemme oikeuden tehdä suullisia tarkistuksia, jotta voisimme päivittää tekstiä asianmukaisesti ennen täysistuntoa. Meillähän on tässä nyt keskustelua käyty jo vuoden ajan ja se on kalenterissa sinänsä lähellä, mutta näissä, näiden tapahtumien kontekstissa ja näin kuohuvina aikoina se on pitkä aika. Ja näin suuria muutoksia kun on tapahtunut, niin ne on otettava huomioon myös tekstin laadinnassa. Tässä tapauksessa tuntuu todella siltä, että tässä puhutaan sellaisista aiheista, jotka ovat peräisin jo paljon pidemmältä ajanjaksolta kuin pari vuotta sitten, mutta tämä ei vie meiltä kuitenkaan mahdollisuutta ottaa huomioon näitä aihepiirejä ja myöskin ottaa ne mukaan sen tekstiin, joten olen mitä suuremmassa määrin avoin kompromissitarkistuksille, joissa pyrin ottamaan huomioon kaikki ne kommentit, kritiikit, kritiikin ja suositukset, jotka olette tässä päässeet esittämään. Toivottavasti ne näkyvät sitten siellä tarkistus, kompromissitarkistuksissa. Ja kiitän teidän huomiostanne tässä ja ilman, että pidättelen teitä tässä enää sen enempää, päätän puheenvuoroni tähän. Kiitoksia. Allora, la facciamo venire. Sì. Bene, prego il nostro ospite di... Ja meidän vieraamme on nyt tervetullut tänne puheenjohtaja pöytään, puheenjohtajiston pöytään, jotta pääsemme aloittamaan tapaamisemme. Please. Bene, diamo No niin, toivotamme tervetulleeksi Armenian pääministerin Sarskian Tigranin. Toivottavasti en nyt ääntänyt kovin väärin hänen nimeänsä. Hän kunnioittaa meitä läsnäolollaan tänään. Ja yhdessä hänen kanssaan haluaisin toivottaa tervetulleeksi henkilön, joka ei ole täällä paikalla, joten enpä nyt toivotakaan siis häntä tervetulleeksi. Eli siis valtuuskunnan puheenjohtaja, joka ei päässyt tänne paikalle valitettavasti tänään. Teidän vierailunne, arvon ministeri, täällä valtuuskunnassamme on todella merkittävä ja tärkeä, koska tehän tiedätte, että Euroopan unionin ja Armenian välillä on laajemmatkin suhteet. Nimittäin sehän liittyy eurooppalaiseen naapuruuspolitiikkaan, jota on määrä päivittää. Euroopan komissio 24. aikoo esittää suuntaviivat tämän politiikan uudelleen päivittämiseksi. Ja meidän valiokuntamme on itse asiassa tänä aamuna juuri äänestänyt tekstistä, joka koskee itäisestä ulottuvuudesta Euroopan naapuruuspolitiikassa ja sen tärkeyttä, sen aiheen tärkeyttä haluamme jälleen kerran alleviivata kansainvälisellä areenalla. Ja sen takia pidämme tärkeänä ja huomionarvoisena tätä itäistä kumppanuutta ja pidämme tätä poli- politiikan alaa hyvin tärkeänä kumppanimaiden uudistumisen ja modernisoinnin kannalta. Kuten tiedätte, Euroopan unioni tukee demokratia, demokratian siirtymiseen prosesseja Välimeren alueella ja meidän naapuruuspolitiikallamme on tavoitteena edistää demokraattisia arvoja lähimaissaan. Myöskin teidän maassanne, arvoisa pääministeri, on viime aikoina järjestetty mielenosoituksia opposition toimesta ja varmaankin kollegat teille esittävät kysymyksiä siitä, mutta haluaisin kiinnittää huomiotanne näiden mielenosoitusten luonteeseen ja siihen vasteeseen tai vastineeseen, jonka hallitus on niille antanut. Me toivomme positiivista vuoropuhelua ja toivomme demokratian sääntöihin ja normeihin sitoutumista. Ja sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, mainitsen aiheen, joka koskee konfliktia, joka on Nagoron alueella, Nagoron Karabahin alueella onnistuttu ratkaisemaan. Parlamentti on aina pyrkinyt tukemaan sellaista toimintatapaa, jolla tuetaan täysin välitystoimia tällä alalla, joten Minskin ja, ja Etyjin ryhmiä ja Madridin ohjelmaa, jotka ovat kaikki aiheita, jotka on syntetisoitu tässä meidän asiakirjassamme. Kaikki me nämä aineet, aiheet tunnemme ja tiedämme, että Armenian ja Azerbaidžanin hallitusten tavoitteena on toivottavasti saada aikaiseksi rakentava ratkaisu konfliktiin. Pyydän anteeksi, että olen nyt käyttänyt aikani muutaman minuutin, en lisää enää sen enempää tässä vaiheessa puheeseeni. Ja annan puheenvuoron teille, arvoisa vieras, ja sen jälkeen sitten avaamme keskustelun, kun pidätte alustuksenne. Voitte käyttää puheenvuoron suurin piirtein 10-15 minuutin aikarajoissa. Olkaa hyvä, arvon pääministeri, teillä on puheenvuoro. Dear Mr. Albertini. Hyvä herra Albertini, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen onnellinen, että voin tänään puhua ulkoasian valiokunnassa ja kiitollinen Euroopan parlamentille tämän kokouksen järjestämisestä – kaikki sellaiset asiat, joita tällä hetkellä tapahtuu, pitää arvioida nykyisten tapahtumien kontekstissa, mikä nykyisten kriisien, mullistuksien ja konfliktien taustalla sitten on ähm, idässä ja Pohjois-Afrikassa. Tässä on yksinkertainen äh, Vastaus, ihmiset haluavat muutosta. Me tiedämme kuitenkin historian opetuksista, että kaikki muutokset eivät johda toivottuun lopputulokseen. Minä uskon, että muutosten menestys riippuu siitä, että osataan määritellä päämäärät yhdessä ja että ihmisten sitoumus näiden päämäärien tavoittamisessa – on varmistettu. Euroopan jäsenmaiden kokemus osoittaa, että on tärkeää kunnioittaa julkista keskustelua, ilmaisuvapautta ja monimuotoisuutta. Armenia on valinnut eurooppalaisen kehityksen tien. Tämä on valinta, joka perustuu jaettuun kristilliseen arvoperustaan ja päätökseen siirtyä pois totalitaarisista hallintomalleista. Vuosisatoja vanha Ottomaani valtakunnan perinne ja Neuvostoliiton perinne on syvällisesti vaikuttanut meidän sosiaaliseen perinteeseemme. Demokraattiset reformit voivat muuttaa käytöstapoja, ne alkavat vaalitapojen muutoksesta ja parantamisesta, oikeuksien vahvistamisesta, oikeuslaitoksen vahvistamisesta ja keskiluokan kasvun tukemisesta. Tämä luokka on ekonomisesti ja sosiaalisesti vastuussa äänestämisestä ja kansallisasioista. Kuitenkin meillä on yhä olemassa kuilu, jos vertaamme meidän toivojamme ja arvojamme todellisuuteen. Nykyisin muutokset tapahtuvat nopeammin kuin koskaan ennen. Armeniassa täytyy nopeuttaa siis kaikkien institutionaalisten muutosten ja toimeenpanon nopeutta on tullut selväksi että Euroopan unionin tekninen ja taloudellinen tuki tässä tulee olemaan erittäin tärkeää, jotta voisimme turvata nopean ja hyvän kehityksen. Tässä kontekstissa itäinen kumppanuus, jota EU tarjoaa, on tärkeä työkalu, joka voi vahvistaa tätä muutosprosessia. Me suuntaamme kiitollisuutemme parempaan poliittiseen ja taloudelliseen integraatioon unionin kanssa. Me olemme tällä hetkellä keskustelemassa assosiaatiosopimuksesta Euroopan unionin kanssa ja aloittamassa neuvotteluja ähm, syvemmän ja laajemman kauppasopimuksen aikaansaamiseksi. Äh, Euroopan unionin tuen ansiosta me olemme jo saaneet toimeenpantua monia tärkeitä projekteja, erityisesti perustettua oikeusasiamiehen viran ja diplomaattisen koulun ja aloitettua elektronisen hallinnon käytön kaikilla hallinnon aloilla sekä olemme myöskin käyttäneet elektronista veronpalautusjärjestelmää. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Meillä on Olemme saaneet Euroopan unionilta tukea ja asiantuntemusta erityisesti tällaisissa ähm, taloudellisissa ja oikeudellisissa uudistuksissa Armeniassa. Meillä on kuitenkin suuria geopoliittisia riskejä, jotka saattavat hidastaa kehitystä koko Etelä-Kaukasuksen alueella. Ensinnäkin Azerbaidžanin vihamielinen retoriikka, sota, teollisuuteen kuluttaminen ja vuoristokarabahin kysymys voivat pahentaa sodan riskiä koko alueella ja poliittista tensiota tällä alueella. Toisekseen sitten ähm, Turkin harjoittama Armenian äh, kauppasulku on haitanut Armeijan, Armenian taloudellisia mahdollisuuksia – Turkki on tässä halunnut toimia niin, että vuoristokarabihin tilanne ratkeaa hitaasti. Lopultakin Euroopan unionin ponnistukset paremman tasapainon vuoksi on sellainen asia, jossa haluaisin kiinnittää huomionne Irania vastaan tehtyihin sanktioihin. Ne ovat vaikuttaneet suorasti meidän mahdollisuuteemme saavuttaa parempaa talouskasvua. E- Iranin lisäksi ainut käytävä Armenialle on Georgian kautta ja ne traagiset tapahtumat, joita vuonna 2008 tapahtui elokuussa, paljastivat sen, kuinka haavoittuvainen Armenian talous on, kun sillä on vain yksi vientiin käytettävä kulkukäytävä. Tuolloin me pystyimme selviämään vain Iranin kautta tehtävän kulun ansiosta. Ja sanktioiden lisääminen tekee hankalammaksi käyttää tätä käytävää, kun meidän yhteisponnistelumme Euroopan unionin kanssa Turkin rajan avaamiseksi ovat nyt epäonnistuneet. Konfliktien ratkaisu Kaukasuksen, Etelä-Kaukasuksen alueella voi onnistua vain, jos kaikki jakavat yhteisiä arvoja. Turkki, Azerbaidžan, Georgia ja Armenia ovat kaikki sanoneet olevansa eurooppalaisella kehitys- linjalla. Me tunnustamme, että tehokkaat uudistukset tällä linjalla auttavat alueellista yhteistyötä ja turvallisuuden parantamista. Ainut mahdollisuus meidän alueellamme on se, että kaikki jaamme yhteisen luottamuksen, suvaitsevaisuuden ja solidaarisuuden arvoja. Globaali kriisi on tuonut esiin perusongelmia, joita maassamme on, riittämätön talouden monimuotoistuminen, riittämätön hallintojärjestelmä ja kilpailun huonot mahdollisuudet. Tämän lisäksi ekonominen kriisi on vaikuttanut köyhyyteen, lisännyt ulkoista julkista velkaa ja inflaatiota. Kaikki nämä asiat ovat haitanneet uudistusten toimeenpanoa, kuitenkin Euroopan unioni on antanut hyvin paljon tukea tämän globaalin rahoituskriisin eh, ongelmien ratkaisemisessa. Hyvät kollegat, haluaisin nyt esitellä meidän institutionaalisen uudistussuunnitelmamme muutamalla lauseella – Demokraattisten instituutioiden vahvistaminen on meidän suunnitelmamme kärjessä. Vahvojen demokraattisten instituutioiden olemassaolo, aktiivinen kansalaisyhteiskunta, ilmaisuvapaus ja osallistuminen ovat tärkeitä poliittisen tasapainon saavuttamisessa. Itsenäinen oikeuslaitos voi taata demokraattiset oikeudet ja vapaudet ja edistää yrittäjyyttä. Koulutus on kaikkein paras tapa lisätä intellektuaalista potentiaalia ja nopeuttaa muutoksia yhteiskunnassa. Modernia yhteiskuntaa ei voida rakentaa ilman yliopistoja. Me pyrimme toimimaan markkina yhteiskuntaan. Kilpailu on mahdotonta, me tee uudistuksia verotuksessa ja tullissa. Korruptio haittaa meidän uudistustemme toimeenpanoa. Tämän vuoksi olemme aloittaneet antikorruptio-ohjelman. Ja toimiva sosiaali- tukiohjelma voisi auttaa terveydenhuoltoon pääsyä, eläkejärjestelmän luomista ja köyhyyden vähentämistä. Me ymmärrämme, että on mahdollista päästä näihin päämääriin, jos me, vain jos me teemme tehokkaita toimia ja tässä Euroopan unionin tuki olisi erittäin tärkeää, jotta voisimme ottaa askelia tähän suuntaan. Se tulee tekemään mahdolliseksi muiden asioiden lisäksi riskien hallitsemisen ja ekonomisen tasapainon luomisen. Hyvät kollegat, nykyinen tilanne vaatii suuria muutoksia ja aloitteita. Euroopan unionilla on tärkeä rooli rauhan ja tasapainon turvaamisessa Etelä-Kaukasuksen alueella. Tämä tarkoittaa sitä sitoumusta. Tarvitaan enemmän ja reformeja tarvitaan. Armenia tarvitsee uusia uudistuksia niin, että voisimme saada kiinni arvojemme ja todellisuuden välisen kuilun. Armenialla on poliittinen tahto nopeuttaa tätä prosessia me olemme sitoutuneet suurempiin sitoumuksiin, jotka voivat olla hedelmällisiä Euroopan unionin kanssa. Kiitoksia. Now I am ready to answer. Olen nyt valmis vastaamaan kysymyksiinne. Grazie, signor primo ministro. Kiitoksia, arvon pääministeri. Ja ensimmäinen puheenvuoro on edustaja Wigningille, joka on valtuuskuntamme puheenjohtaja Euronestin Euronest-valtuuskunnan puheenjohtaja. Chair, welcome in the foreign affairs. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tähän ulkoasian valiokuntaan. Arvoisa pääministeri, tiedot, jotka meille tuossa kerroitte, ovat tärkeitä. Se, joka erityisesti tässä päällimmäisenä nousee mieleen, on Armenian vaikea tilanne tällä hetkellä. Ja sillä on syvälliset vaikutukset taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen maassa. On totta, että jotkut näistä kysymyksistä ovat sellaisia, että niissä joudutte odot- nojautumaan kansainväliseen apuun. Maanne ei voi esimerkiksi parantaa suhteita Iraniin. Teillä ei ole sellai- sellaiseen minkäänlaisia ohjia käsissänne esimerkiksi Iranin talouspakotteiden suhteen, mutta tehän tietenkin pystyisitte, jos haluatte vaikuttaa ehkä kuumimpaan kysymykseen maassamme, eli vuoristokarabahin tilanteeseen. Ja tässä suhteessa haluaisinkin kysyä mielipidettänne siitä, mitenkä näette tai oikeastaan selitätte neuvottelujen edistymättömyyden ja olisitteko valmis puuttumaan tulitauon toistuviin rikkomuksiin. Ja jos eteenpäin ei mennä, niin tämähän on totta kaikkien konfliktien kohdalla, eli että vain yhtä osapuolta ei voi syyttää. Ja voitteko ajatella niin, että Armenia voisi tarjota jotakin tähän prosessiin lisää ja voitteko myöntää ehkä jotakin tekemiä virheitä? Tietysti tilanne on nyt aika hankala EUn ja Armenian tulevaisuuden suhteen. No tietysti suhteemme ovat hyvät sinänsä. Assosiaatiosopimus tulee auttamaan teitä parantamaan suhteitanne ja varmasti pian voitte pian aloittaa neuvottelunne koskien syvää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta. Joten nyt kysymykseni kuuluisikin, että mit, näihin mahdollisuuksiin liittyen, minkälaiset ovat Venäjä-suhteenne Tulliliiton suhteen? Oletteko saaneet Venäjältä tarjousta siitä, että Armenia voitaisiin mahdollisesti ottaa mukaan Tulliliittoon, siis EUn Kasastanin ja Venäjän ja Kasakstanin ja Valko-Venäjän ja niin edespäin välillä. Joillekin muillekin maille tarjouksia on tehty ja me, meidän mielestämme tämä on ristiriidassa sen mahdollisuuden kanssa, että Euroopan unioni tarjoaisi läheisempää yhteistyötä. No sitten viisumihelpotukset. Olette kuulleet Parosolta rohkaisevia viestejä tässä suhteessa, ymmärtääkseni. Ja voin vakuuttaa, että me parlamenttina olemme kovasti puolustamassa mahdollisimman pian alkavia neuvotteluja, jotta voisimme tehdä mahdolliseksi armeenialaisille päästä EU-hun vapaasti vierailulle. Ja sitten lopuksi sanoisin vielä, että koska olen Euronest-valtuuskunnan puheenjohtaja, niin kiitämme teitä kovin rakentavasta kannasta, joka Armenialla on tässä asiassa ollut. Ja ihan kuukauden sisällä voimme toivottaa tervetulleeksi Armenian neljän muun valtion ohella, paitsi Valko-Venäjän itäiseen kumppanuuteen, kun Euronest parlamentaarinen yleiskokous perustetaan. Se antanee teille ja muillekin itäisen kumppanuuden maille paljon enemmän mahdollisuuksia puolustaa etujanne ja yhteisiä mielenkiinnon kohteita. EU varmistaa, että huomio ei kiinnity liikaa etelään, koska idässä on vielä aivan riittävästi ratkaisemattomia ongelmia, joita täytyy käsitellä meidän tuellamme. Kiitoksia paljon. Grazie, onorevole Kiitoksia paljon, edustaja Wigning. Ja sitten edustaja Arlakki. Uh, dear President, welcome to European Parliament. Herra puheenjohtaja, minulla on vain lyhyt kysymys. Yksi liittyy Vuoristokarabahin ongelmaan. Se on hyvin yksinkertainen. Mikä on teidän mielipiteenne liittyen Euroopan unionin päätöslauselmaa, joka käsittelee vuoristokarabahin kysymystä. Toisekseen uusia ydinvoimaloita. Tämä ydinvoimala tuottaa suurimman osan Armeenia, Armenian sähdö, sähköstä ja maanjäristyksen jälkeen se ää, ähm, suljettiin – vuonna 1988 ja sitten vuonna 2007 Armenia suostui sulkemaan tämän laitoksen ähm, kansainvälisen painostuksen seurauksena. Euroopan unionin mielestä tämä ydinvoimalla kuuluu kaikkiin vanhanaikaisimpaan ja kaikkien vaarallisempaan Neuvostoliiton entisen alueen ydinvoimaloista. Mikä teidän mielipiteenne on tämän Metsämorin ydinvoimalan suhteen? Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia edustaja Arlakki. Ja sitten edustaja Lunacek seuraavasta poliittisesta ryhmästä. Olkaa hyvä. Also welcome. Group for UB. Kiitoksia. Haluaisin vihreiden puolesta kiittää teitä siitä, hyvä presidentti, että olette täällä ulkoasian valiokunnassa läsnä. Minulla oli kaksi asiaa, joista halusin puhua. Yksi on se, että haluaisin toistaa juuri sitä, mitä herra Arlaki äsken sanoi Metsämorin ydinvoimalan suhteen. Kuten jo sanottua, se on yksi kaikkein vanhimpia edelleen käytössä olevia voimaloita. Ja se on vielä rakennettu tällaiselle maanjärjestysherkälle alueelle. Nyt Japanin katastrofin jälkeen ydinturvallisuus asioista vastaava elin on sanonut, että tämä voimala on melko turvallinen ja todennäköisesti maanjärjestyksiä ei tule tapahtumaan Armeniassa. Siis ette sanonut että täysin näin, mutta minä tulkitsin sen niin. Ja myöskin Metsämorin vanha johtaja on huolissaan sitä, että Tämä voimalla ei ole niin hyvin suojattu radioaktiivisten vuotojen varalta kuin voitaisiin kuvitella. Eli haluaisin tietää, niin, te myöskin päätitte vuonna 2007 tai 2008, että halusitte rakentaa uuden ydinvoimalan. Onko minkäänlaista uudelleenharkintaa Metsämorin voimalan ja uuden ydinvoimalan rakentamisen suhteen tapahtunut Japanin katastrofin jälkeen, sillä jos tässä kyseessä on maanjäristysherkkä alue, me emme tiedä, kuinka paha maanjäristys siellä voi tapahtua. Erittäin vakavakin voisi tapahtua, olemme nähneet tämän Japanissa. Toinen kysymys on se, onko teillä mitään suunnitelmia energiatehokkuuden ja uudistuvan energian käyttöön sen sijaan, että rakennettaisiin uusi ydinvoimala. Tämä voisi olla hyvin tärkeää teille. Toinen asia koskettaa Äh, vuoristokarabahin kysymystä. Kun puhuitte, ja olen nyt erittäin suora, te puhuitte äh, Azerbaidžanin sotilaallisesta aggressiivisesta retoriikasta ja ähm, suuresta sotilaallisesta budjetista. En tunne sotilaallisia budjetteja, mutta Armeniallakin on käsittääkseni 19 prosentin puolustusbudjetti. Mielestäni tämäkin on hyvin suuri. Mikä teidän projektinne on? Te syytätte Azerbaijania tässä ongelmista. Olen nyt pahoillani, että olen näin suora jälleen kerran, mutta vaikuttaa siltä, että ei ole mitään tapaa ratkaista ongelmaa, jos te syytätte toista osapuolta. Se ei saa meitä eteenpäin. Mitä te ajattelette omasta näkökulmastanne? Mitä te voisitte tehdä ja teidän maanne voisi tehdä, jotta voitaisiin päättää tämä jumiutunut tilanne näiden kahden maan välillä. Voisitteko esimerkiksi kuvitella, että osoittaisitte hyvän tahtoisuutta itse vapauttamalla joitakin miehitettyjä alueita vuoristokarabahin läheisyydestä. Voisitteko aloittaa näin? Olisiko tämä jotakin, mitä te voisitte tehdä? Ja Armeniasta tapahtuu paljon aivovuotoa. Monet nuoret lähtevät pois, koska heistä tuntuu, että heillä ei ole tulevaisuutta. Mitä te voisitte tehdä, että voisitte säilyttää heidät Armeniassa, sillä te tarvitsette heitä? Kiitoksia. Honorevole eh, Kei. Ja sitten edustaja Keilam ja sitten muutama esittelijä on liittynyt joukkoomme, joten pyytäisin teidän pitämään puheenvuoronne kolmen minuutin sisällä. Grazie, president. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja edustaja. Ja arvoisa pääministeri, on aivan erityinen ilo, ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tänne, koska Euroopan unioni perustuu arvoihin ja, arme, ja Armenia on vanha kristitty maa ja se edustaa jatkuvuutta näiden arvojen osalta. Ja minusta teillä on erityinen paikka meidän ymmärryksessämme. Kysymykseni koskisi. No ensinnäkin toivottaisin Armenian tervetulleeksi Euronestiin, sen tuleviin kokouksiin, kuten kollega Veganin mainitsi. Ja kysymykseni siis koskee uudistuksia. Ehkä niistä puhuittekin jo, mutta mitä näkisitte kaikkein tärkeimpinä uudistuksina ja missä Euroopan unioni voisi? Ja toinen kysymys koskee ulko, ulkomaisia investointeja Armeniaan. Minkälaiset olosuhteet ja ehdot ja tuloverotaso on yrityksillä ja ulkomaisilla bisneksillä maassanne. Kiitoksia edustaja Keilam ja sitten edustaja Duff. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Um, oh, uh, Puheenjohtaja ja pääministeri. Mikä onkaan historian ja tämän päivän ongelmien ytimessä, kun puhutaan ongelmista Turkin kanssa. Mehän tiedämme historian, mutta olisin kiitollinen, jos saisin hieman nykyajan näkökulmaa tähän ongelmalliseen suhteeseen Turkin kanssa. Aikalaishistoriaa. Ja Arveletteko, että armeenian laisten diaspora eli Armeenian ulkopuolella asuvien ar- armeenialaisten vaikutus on esteenä? Heitähän on paljon ympäri maailmaa. Esteenä teidän hallituksillenne ja parlamenttienne kyvylle parantaa suhteita Turkin kanssa ja modernisoida molemmin puolista ymmärrystä ja käsitystä toisistanne, koska jo, toisinaan minulla on sellainen mielikuva, että diasporassa olevien asennoituminen on aika paljon myrkyllisempi, nationalistisempi ja äh, taantumuksellisempi kuin ne viestit ja merkit, joita teidän oman maanne sisältä ja hallinnosta tulee. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Duff. Ja sitten edustaja Tannok, kolme minuuttia, alkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia paljon puheenjohtaja ja arvoisa pääministeri, tervetuloa lämpimästi. Mehän tapasimmekin jo, joten en toista mitä edellä tänään olen sanonut. Ensinnäkin onnittelisin teidän hallituksenne talousohjelmaa, joka on, kuten on selväksi käynyt, onnistunut elpymään 2008 vuoden vakavasta lava, lamasta. Ja tietenkin, jos voisitte valita, missä armeija olisi, niin luultavasti haluaisitte sen sijaitsevan jossain muualla kuin hankalien naapurien ympäröi, liittymänä Iran ja Venäjä ja Azerbaidžan ja vielä mitä kaikkea sieltä löytyykään vaikeasti. Olette sijoittautuneet, mutta meidän energiaturvallisuutemme kannalta te olette avainasemassa ja myöskin laajemmin maailmassa ja Kaspian äh, ympäristössä teidän asemanne on aivan keskeinen turvallisuuden kannalta. Oma kysymykseni teille olisi se, että mitä EU voisi tehdä auttaakseen. Aikaisemmin, kun olin Euroopan naapuruspolitiikan esittelijänä olin kovasti sen puolesta, että Euroopan komission rahaa pitäisi käyttää kansalaisyhteiskunnan toimenpiteiden tukemiseen vuodesta Karabahissa. Minusta oli täysin epäreilua, että äh, Etelä-Ossetian autoihin annettiin rahaa ja ulkoisen puole- painostuksen takia minkäänlaista vastaanlaista panostusta vuodesta Karabahiin ei tarjottu ja tiedämme, mistä tämä tämä äh, painostus tuli, mutta tällainen sotaretoriikka, joka on peräisin tietenkin öljyrahoista peräisin on valitettavaa. Ja kuten Lunacek totesi, tehän olitte pieni maa talouden ja väestön kannalta katsottuna, eli 19 prosenttia joudutte todellakin käyttämään suojataksenne intressinne ympäristössä, jossa teillä on naapureina paljon valtioita, jossa turvaudutaan helposti sotilaalliseen ratkaisuun konfliktin tullen. Meidän pitäisi tehdä kansainvälisessä yhteistyössä aivan selväksi, että minkäänlaista sotilaallista raskaa ratkaisua ei vuoristokarabahin tilanteen ratkaisuksi voida hyväksyä. Ja entäpä sitten Minskin ryhmä, mitä se tekee ja mitä sen pitäisi tehdä vielä enemmän? Tekeekö Ranska tarpeeksi siinä EUn jäsenvaltiona ja missä määrin korkea edustaja voisi tehdä jotakin enemmän. Näkisin, että syy miksi hän peruutti EUn eritais, erityisedustajan viran, joka oli ikään kuin alueellinen ja ylikansallinen tehtävä alueella. Ja hänen tehtävänsä hän oli erityisesti pureutua kysymyksiin, kuten vuorisokarava. Niin, ja nyt sitten puhutaan että nimitettäisiin Transnistrian ja Moldovankin konfliktit kattavaa virkaa, mutta todellakin EU on nyt sen tuloksena vetäytymässä aktiivisesta mukanaolosta Etelä-Kaukasukselta. Ja näyttää siltä, että erityisesti tämä vuoristo-Karabahin ratkaisematon kysymys on sellainen avoin haava. Jos ei mitään tehdä, niin tämä jäätynyt konflikti voi purkautua ja ryöstäytyä sotilaalliseksi konfliktiksi. Me täällä lännessä kärsimme nyt energiatoimitusten leikkauksista ja siirtolaisvirroista. Ja sitten kun näin käy, niin nopeasti olemme sanomassa, että no miksi ei aikaisemmin tehty mitään. Kiitoksia edustaja Tannok. Seuraavaksi, ei kun anteeksi, edustaja kirilloville seuraavaksi. Olkaa hyvä. Thank you very much for being with us. Kiitoksia herra pääministeri siitä, että olette täällä tänään. Haluaisin tehdä muutamia huomautuksia ja kuvauksia ähm, maastanne, mitä tulee konfliktiin. Minä olen samaa mieltä kanssanne siitä, että näin pitkän aikakauden jälkeen, noin 20 vuoden jälkeen, on edelleen ongelmia vuoristokarabanin suhteen, niin jotakin täytyy tehdä. Ja tarvitaan päätöksiä ja askelia eteenpäin. Molempia tarvitaan. Tätä tilannetta ei voi sietää tällä lailla. Molemmilla puolilla on uhreja. Hiljattain olin järkyttynyt, kun kuulin, että yhdeksänvuotias poika oli tullut salaampujen surmaamaksi Armeniassa. Näin ei voi jatkua. On tietenkin totta, että mainitsit Euroopan unionin aktiivisemman roolin näissä asioissa. Minä olen sitä mieltä, että me emme ole onnistuneet tähän mennessä toimimaan aktiivisemmin, mutta meidän täytyy tehdä tai aloittaa tällainen toiminta, jos molemmat puolet hyväksyvät askeleen hyvän tahdon eleenä, että edes joitakin alueita vuoristokarabahin alueella saataisiin ratkaistua. Teidän tulee toimia tässä tehokkaasti. Voitte ajatella, että tämä olisi mahdollista toteuttaa ja toistaa pyyntöjä – Euroopan unionin rooli ja kansainvälisen yhteisön rooli ja jopa Venäjän roolin on säilyttää rauha. Ja mitä sitten onkaan tapahtunut viimeisessä kokouksessa Medvedevin kanssa, minä huomasin, että sekä Armenia että Azerbaidžan tekivät melko jyrkkiä kommentteja onko mitään toivoa siitä, että voisimme saada tällä alueella rauhanomaista tulevaisuutta rakennettua, sillä se kiinnostaa meitäkin. Kiitoksia edustaja Kirilov ja sitten edustaja Salafranka, kolme minuuttia. Gracias, señor presidente. Eh, señor primer ministro, quisiera... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa pääministeri, EPP puolesta toivotan teidät tervetulleeksi tähän ulkoasiain valiokuntaan. Olisi toivottavaa, että läsnäolonne täällä ei olisi viimeinen kerta, vaan siitä alkaisi todellinen kontaktien sarja, joka auttaa meitä edistämään dialogia, jonka pitäisi olla rakentavaa yhteisistä haasteista huolimatta. Kun puhun teidän vierailustanne täällä komissiossa, niin tämä on tärkeä elin Euroopan parlamentissa. Podría ser el pleno de nuestra asamblea, al igual que otros países de la región. Eh, en este... Muissakin alueen maissa tilanne on hankala. Arvoisa pääministeri, haluaisin kuulla mielipiteenne siitä, kuinka seuraaviin vaaleihin valmistaudutaan. Ensi vuonnahan ne ovat edessään ja sitten presidentin vaalit ovat sitä seuraavana vuonna vaalin jälkeisistä tapahtumista maissan, maassanne ja toivomme, että tällä kertaa vaalit tapahtuvat mahdollisimman normaalilla tavalla ja mahdollisimman avoimesti niin, että sieltä uurnilta saadaan esille todellinen kansan tahto. Ja siinä mielessä haluaisinkin tietää, kuinka aiotte valmistautua seuraaviin vaaleihin. Jotkut kollegoista ovat puhuneet täällä jo siitä painosta tai painolastista, joka diaspora tuo mukanaan keskusteleen. keskustelun. En tiedä, ovat, onko armenialaisille, jotka asuvat ulkomailla, mahdollisuus äänestää. Heitähän on merkittävä määrä. Ja sitten vielä toinen kysymys, arvoisa pääministeri. Mitä odotatte Euroopan unionin kanssa solmittavasta assosiaatiosopimuksesta? Voisiko tämä assosiaatiosopimus jollakin tavalla edellyttää, että sen myötä syvennettäisiin esimerkiksi Kiljanin kaltaisten kaupunkien tilannetta. Ja sillä voitaisiin auttaa mahdollisesti myös hankalassa tilanteessa olevien alueiden tilannetta 2008 vuodesta eteenpäin, joten haluaisin kuulla, mitenkä nyt suhtaudutte tähän vuoristokarabahin ongelmaan ja minkälaisia reaktioita teillä on kerrottavana Venäjän taholta. Ja sitten kysyisin vielä, milläkin ta- millä tavalla EU voisi paremmin myötävaikuttaa vuoristokarabahin konfliktin rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamista. Kiitoksia edustaja Kukan sitten kolme minuuttia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia vilpittömät tervetulon toivotukset teille, herra pääministeri ja koko teidän valtuuskunnallemme. Enne arvostan teidän esitystänne ja sitä, kuinka tarkastelette tilannetta maassanne. Tämä on hyvin konkreettinen lähestymistapa ja jalat maassa. Kollegat ovat esittäneet jo lähes kaikki sopivat kysymykset liittyen niihin kysymyksiin, joita maassanne on, mutta haluaisin ehkä viitata sitten joihinkin niistä, kun keskustellaan muista maailman alueista tai Euroopasta. Me aina alleviivaamme alueellisen yhteistyön tärkeyttä. Teidän alueenne tilanne on tietenkin erilainen, koska kahden suhteiset kahdenkeskeiset suhteet eri maiden välillä ovat jännitteiset, mutta haluaisin kuulla teidän vastauksenne herra Duffin esittämään kysymykseen liittyen historiaan, joka teillä on takananne. Oletteko pohtineet, että Turkin suhteiden parantuminen voisi olla teille hyödyllistä teidän ulko- politiikassanne ja ulkosuhteissanne, onko realistista ajatella, että todellista alueellista yhteistyötä voisi tapahtua teidän maanne alueella? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kukan ja sitten viimeisenä puhuu edustaja Vaigul kolme minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. On ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tänne pääministeri tänään ja onnittelut maanne ponnistelujen johdosta, joita se suorittaa taloutensa uudistamiseksi ja myöskin politiikkansa ja poliittisen ja oikeusjärjestelmänsä uudistamiseksi. Ja olin tässä viime aikoina Bakussa ja se oli kansalaisjärjestöjen konferenssi, sen järjesti Euroopan komissio ja siellä oli edustajia teidänkin maastanne ja sen kansalaisjärjestöistä. Ja he olivat erittäin ystävällismielisessä keskustelussa aserbaidsanilaisten kollegoiden kanssa siellä. Joten tänään toi minulle mahdollisuuden ajatella sitä, että kysyisin teiltä seuraavan kysymyksen, koska muut kysymykset on jo kysytty täällä aikaisemmin. Eli ettekö ajattelisi, että voisitte tehdä enemmän tai investoida enemmän ponnistuksia, sijoittaa enemmän ponnistuksianne suoraan vuoropuheluun Azerbaidžanin kanssa – poliittisella tasolla ja inhimillisellä tasolla ja kansalaisyhteiskunnan tasolla. Se auttaisi muuttamaan retoriikkaa ja lientämään ongelmaa. Kuulin Bakussa paljon syytöksiä teidän maatanne kohtaan ihan samalla tavalla kuin itse esititte tuossa edellä, eli kuinka sotilaallista uhkaa on ilmassa ja niin edespäin. Joten tietenkin Bakun kumppanimme hyvin päättäväisesti totesivat, että he eivät ole millään tavalla sotilaallisen ratkaisun kannalla. Eli sotilaallinen ratkaisu ei ole mikään ratkaisu heidän mielestään. Ja haluaisin kysyäkin teiltä, että näettekö, että meillä Euroopan unionilla olisi mahdollisuus olla aktiivisemmassa roolissa tässä vuoropuhelussa? Minun vaikutelmani on, että Minskin ryhmä ei ole riittävä. Se ei ole 15 vuoteen onnistunut saamaan aikaiseksi tuloksia. Nyt tarvitaan tuoretta verta ja uusia ajatuksia. Ja lopuksi totean, että minulla on joskus sellainen tunne, että hyvin moni mutkaisessa alueellisessa kontekstissa, jota olette kuvailleet ja kollegat ovat kuvailleet, niin tässä tilanteessa pienet maat usein ovat kumppaneidensa etujen ja liittolaistensa etujen uhreja ja usein nämä ovat vaarallisia. Joten teidän ei välttämättä pitäisi luottaa pelkästään yhteen isoon maahan, joka lupaa teille apua, jos vastakkainasettelu todella syntyy. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Vaikulu. Ja sitten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 kysymykset sisältävät myös tietynlaisia toteamuksia. Minulla on 12 minuuttia aikaa ja pyrin vastaamaan kysymyksiin, joita on minulle asetettu ja yritän nyt ryhmitellä ne. Ensimmäinen ryhmä kysymyksiä koskettelee vuoristokarabahin kysymystä. Sain sellaisen vaikutelman, että te haluaisitte auttaa meitä, te haluaisitte auttaa meitä – ratkaisemaan vuoristokarabahin ongelman nopeammin, mieluummin kuin myöhemmin. Eli haluaisin kiittää teitä teidän tahdostanne tässä asiassa. Minun käsitykseni siitä, kuinka te voisitte auttaa ja olla hyödyllisiä tässä asiassa, kuinka parlamentti, Euroopan parlamentti voisi auttaa ja Euroopan unioni voisi auttaa, on seuraava, jos on konflikti. Kahdella osapuolella on eri käsityksiä siitä, kuinka ongelma pitäisi ratkaista – he tarvitsevat mahdollisuutta istua yhdessä alas ja neuvotella ja päästä sopimukseen. Jos molemmat puolet tulevat neuvotteluun ja ajattelevat, ettei ongelmaa saada ratkaistua neuvottelussa, vaan neuvottelun ulkopuolella, tuolloin kukaan ei voi auttaa näitä kahta osapuolta. Tämä on erittäin tärkeä periaate kun vuoristokarabahin konfliktia pyritään ratkaisemaan. Varmasti olette kaikki samaa mieltä siitä, että rauhanomainen ratkaisu on ainut hyväksyttävä ratkaisu. Minun vastaukseni teille sen suhteen, mitä Euroopan unioni voisi käytännössä auttaa, on seuraava. Euroopan unionin pitäisi antaa selkeä merkki neuvotteleville puolille, että jos kumpi tahansa puolista pyrkii ratkaisemaan tämän konfliktin käyttämällä voimaa, kansainvälinen yhteisö käyttäisi kaikkein jyrkimpiä mahdollisia sanktioita kyseistä osapuolta kohtaan. Ja jos kansainvälinen yhteisö antaa tällaisen selkeän signaalin ja sanoo, että rauhanomainen ratkaisu on ainut hyväksyttävä ratkaisu, ja uskon, että tämä on teidän kaikkien mahdollinen paras mahdollinen ähm, tapanne vaikuttaa näihin neuvotteluihin. Ne ponnistelut, joita Minskin ryhmässä on tehty ja se edistyminen, mitä on tapahtunut Minskin ryhmässä Venäjän ja Yhdysvaltojen tuella, on ollut hyvää pohjustustyötä tämän Karabahin konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun, sillä ne kompromissiratkaisut, voivat mielestämme toimia perustana tuleville toimille. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että jos kansainvälinen yhteisö antaa selkeän signaalin siitä, että sotilaan ratkaisu ei ole hyväksyttävissä, tuolloin molemmat puolet voisivat leikata puolustusbudjettiaan. Mutta jos jompikumpi puolista ajattelee tai on sitä mieltä, että on suuri todennäköisyys, että asia ratkaistaan sotilaallisesti, se käyttää paljon rahaa sotilasmenoihin ja tuolloin neuvottelut eivät tule tietenkään onnistumaan. Tämä oli siis ensimmäinen huomio, niin toinen huomio on se, kuinka Euroopan unioni voisi tässä auttaa meitä. Jos osapuolelle on erilainen käsitys siitä, kuinka konflikti pitäisi ratkaista. Se tarkoittaa sitä, että osapuolilla on eri käsitys siitä, mikä on oikeudenmukaista ja reilua. Oikeudenmukaisuus ja reiluus liittyy tietenkin arvoihin. Tällä lausumalla haluan yhdistää tämän kysymyksen toiseen kysymykseen, Euroopan unionin mahdolliseen rauhan tukemiseen tällä alueella. Mielestäni paras tapa tukea rauhaa tällä alueella on yhteisten arvojen foorumin perustamisen tukeminen, jos me voimme päästä yksimielisyyteen yhteisistä arvoista, tuolloin meille olisi helpompaa saada ratkaisuja aikaan kaikissa konfliktiasioissa. Tämän vuoksi mielestäni on vain yksi tapa päästä eteenpäin. Se on se, että Georgia, Azerbaidžan, Turkki ja Armenia yhdessä kaikki julistavat, että integraatio Euroopan unionin kanssa on tärkeä asia ja että ne arvot, joita Euroopan unioni korostaa, ovat meille tärkeitä. Tämä saisi aikaan sellaisia toimenpiteitä, että me olisimme integraation tiellä Euroopan unionin suhteen ja ne arvot, joita nyt puolustetaan, ovat hyvin erilaisia kuin todellisuus kentällä. On suuri ero todellisuuden ja julkilaustuen arvojen välillä ja tästä näkökulmasta yhteisten arvojen foorumin luominen mielestäni olisi paras tapa tukea sekä Euroopan integraatioprosessia että konfliktien ratkaisua. Tämän alueen maat tarvitsevat Euroopan unionin tukea ja tämän tuen tulisi pyrkiä meidän maidemme potentiaalin käyttämiseen. Jos me onnistumme tällä integraation polulla Euroopan unionin suhteen ja tällä arvojen polulla, tuolla me onnistumme myöskin ratkaisemaan konfliktit, sillä me tulemme käsittelemään näitä asioita samalta arvopohjalta. Monet teistä asettivat seuraavan kysymyksen, mikä meidän asenteemme on ydinvoimalan suhteen ja uuden ydinvoimalan rakentamissuunnitelmien suhteen, erityisesti Japanin katastrofin jälkeen tämä asia on noussut valokeilaan ja ne maat, joissa on ydinvoimaloita, keskustelevat erittäin kiivaasti tällä hetkellä tästä aiheesta. Ja luonnollisesti mekin keskustelemme siitä, kuinka me voisimme parantaa turvallisuutta omassa ydinvoimalassamme. Tällä hetkellä me teemme yhteistyötä kaikkien kansainvälisten energiaturvallisuustahojen kanssa. Ja tämä yhteistyö on hyvin avointa ja läpinäkyvää. Meillä on selkeä toimenpidesuunnitelma, turvallisuustoimenpidesuunnitelma. Me saamme myöskin Euroopan unionilta tukea ydinvoimalamme turvallisuuden parantamisessa ja haluaisin tässä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää Euroopan unionia, kuten kaikki maat, myöskin Armenia, harkitsee vakavasti uudelleen turvallisuusasioita, jotka liittyvät Metsämorin ydinvoimalaan. Toinen kysymys käsitteli Armenian ja Turkin suhteita. Me olemme hyvin sitoutuneita siihen, että haluaisimme nähdä Turkin pääsevän myönteiseen lopputulokseen neuvotteluissaan Euroopan unionin kanssa. Me haluaisimme nähdä, että Turkki kehittyy moderniksi maaksi ja jakaa eurooppalaisia arvoja, sillä tämä parantaisi alueemme turvallisuutta ja tekisi sellaisen ilmapiirin, jossa Armenian olisi parempi kehittyä. Viimeisten 20 vuoden aikana muutoksia on tapahtunut. Me olemme alkaneet ilman mitään ennakkoehtoja solmia Turkin kanssa diplomaattisia siteitä ja tehdä sellaista suhde, suhteiden hoitoa, joka on modernien naapurussuhteiden mukaista. Me meidän presidenttimme Armeniassa sanoi, että me olemme valmiita ratifioimaan Sveitsissä tehdyn sopimuksen ja Armenian tuomioistuin antoi mielipiteensä tästä protokollasta. Valitettavasti Turki, Turkki painostaa meitä hyvin suuresti. Se ei ole vieläkään valmis normalisoimaan suhteitaan Armeniaan ilman mitään ennakkoehtoja. Seuraava kysymys käsitteli Armenian diaspora-yhteisöä. Armenialaiset ovat yhtenäinen yhteisö. Olisi virhe ajatella, että yksi osa tästä kansasta voi toimia toisen osan toiveiden vastaiseksi. Muuten emme saa mitään kehitystä aikaan. Monissa maissa on tapahtunut diasporaa ja monissa tapauksissa ihmiset käsittävät olevansa saman kansan edustajia, he jakavat samat arvot ja tämä tarkoittaa sitä, että näiden kahden kansan osan erottaminen olisi vaarallinen toimi. Kuitenkin Armenian kansan sisällä on monimuotoisuutta ja mielipiteiden eroavaisuutta sekä Armeniassa että Armenian ulkopuolella elävien armenialaisten joukossa. Mielipiteitä siitä, kuinka tilanne voitaisiin normalisoida. Me olemme menettäneet yhden koalitiokumppanin tästä syystä. Meidän kumppanimme Armeniassa ei ollut samaa mieltä meidän kanssamme siitä, että meidän pitäisi solmia sopimuksia ja ö, saada ne parlamentin ratifioitaviksi. Tämä ei tarkoita sitä, että diaspora olisi vastaan ja Armenian sisällä olevat armeijalaiset vastaan, mutta tässä on erilaisia mielipiteitä siitä, kuinka tilanne pitäisi normalisoida. Sitten meidän suhteemme Venäjään toisaalta meidän strategiseen kumppaniimme, joka on tärkeässä roolissa Armeenian tasavallassa. Armeniassa on Venäjän joukkoja ja se on tietoinen ja harkitusti tehty päätös. Armenialaiset ovat sen tehneet, sillä meidän alueellamme on suuria ongelmia. Siellä on sotilaallisia ongelmia naapureiden maiden kanssa, joita ei vieläkään ole ratkaistu. Ja heillä on sotilaallista ja taloudellista potentiaalia, joka on kymmeniä kertoja suurempaa kuin se, mitä pienellä Armenialla on. Tässä tilanteessa meidän täytyy varmistaa meidän kansalaistemme turvallisuus. Kansalaiset ovat selvinneet kansanmurhasta, ja tiedostamattomasti pitävät fyysistä turvallisuutta erittäin tärkeänä asiana. Tarve yksi suuntaiselle joukkojen sijoittamiselle tällä alueella tulee laskemaan. Näin tulee tapahtumaan sitten, kun olemme ratkaisseet kysymyksiä. Ja kuten aikaisemmin sanoin, tämä tulee tapahtumaan demokraattisen reformin kautta. Ja näin me voimme onnistua tässä asiassa. Ja tuolloin alue voi nauttia luottamuksen ilmapiiristä. Ja näiden aseistettujen joukkojen läsnäolo ei enää tule olemaan välttämätöntä. Mitä tulee sitten kysymykseen tulleista. Ähm, Kazakstan, Venäjä ja Valko-Venäjä keskustelevat selkeästi tästä asiasta muiden maiden kanssa ja ovat keskustelleet siitä Armeniankin kanssa. Meidän kantamme on seuraava. Armenia on VTOn jäsen. Me olemme toimeenpanneet lainsäädännössämme kaikki standardit, jotka kuuluvat VTOn sopimuksiin. Venäjäkin haluaa liittyä VTOhon. Ja viime vuosina se on tehnyt paljon ponnistuksia tähän suuntaan. Ei ole mitään kansainvälistä kokemusta siitä, että maa, jolla ei ole kauppaliiton kanssa maantieteellistä rajaa pääsisi tällaisen kauppaliiton jäseneksi. Teknisesti ja teoreettisesti se ei ole toteutettavissa tai mahdollista. Eli Tulliliitto Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa on sellainen, johon Armenia ei voisi liittyä. Georgia liittyy siihen. Mutta realistisesti ajateltuna mielestäni tilanne on nyt sellainen, että me pyrimme siirtymään Euroopan integraation suuntaan. Ja meidän päätöksemme tällä hetkellä perustuvat täydelliseen toiveeseen, että saisimme lähemmän laajan ja syvän kauppakumppanuuden sovittua Euroopan unionin kanssa ja teemme tämän eteen ponnisteluja ja tämän vuoksi toteutamme uudistuksia Ähm, Armeniassa. Sitten Euronest oli toinen kysymys, joka tuotiin esiin. Olemme seuraavaa mieltä, olemme edelleen mukana tässä prosessissa, joka on erittäin tärkeä, sillä me näemme tärkeän poliittisen foorumin nousemisen, jossa parlamentin jäsenet voivat keskustella yleisistä kiinnostuksen aiheista ja joka voi stimuloida eurooppalaista integraatiota edestään, ja niin me tulemme liittymään, jatkamaan toimiamme tässä prosessissa. On useita ongelmia. Myöskin Armeniassa haluaisin puhua teille kahdesta asiasta – Te kysytte aikaisemmin vaaleista, sillä vaalit eh, pitäisi järjestää vuoden päästä. Ja meidän pitää varmistaa, että nämä vaalit järjestetään parhaisten eurooppalaisten standardien mukaisesti. Mielestäni tämä on paras vastaus, siis seuraava on paras vastaus. Meidän täytyy nopeuttaa meidän reformiohjelmaamme jota me harjoitamme yhdessä Euroopan unionin kanssa, jotta voisimme saada demokraattisemman maan, jotta voisimme luoda sellaista sellaista politiikkaa, joka tukee markkinataloutta. Mitä nopeammin me saamme tämän aikaan, sitä parempi ja se olisi paras turva paras varmistus tälle kehitykselle olisi saada aikaan avoimet ja reilut vaalit ensi vuonna. Olen nyt käyttänyt sen ajan, mikä minulle luvattiin. Halusin jälleen kerran ilmaista kiitollisuuteni teille teidän aktiivisesta osallistumisestanne. Kiitoksia. Grazie, signor primo ministro. Kiitoksia, arvoisa pääministeri. Kollegoiden vastaanotto on ollut kovin positiivinen täällä tänään. Vierailunne on ollut kovin avoin, rehti ja rehellinen ja kattava tiedoiltaan. Toivotamme teille parasta mahdollista onnea tärkeässä ja, kai, tärkeässä ja herkässä tilanteessa. Ja toivottavasti tämä parlamentti pystyy innoittamaan teitä tekemään niin parhaalla mahdollisella tavalla myöskin ihmisoikeuksien alalla ja kaikilla muillakin politiikan aloilla, mitkä täällä on otettu esille. Olemme aivan vakuuttuneita, että teiltä, teillä on seuraavassa tapaamisessanne, tapaamisessamme meille lisää positiivisia uutisia kerrottavana. Toivottavasti tämä tapaaminen ei ole kovin kaukana tulevaisuudessa. Kiitoksia paljon. Nyt keskeytämme istunnon viideksi minuutiksi ennen kuin komissaari fyre saapuu paikalle.

Dear colleague, please uh, sit down. Hyvät kollegat, olkaa hyvä ja istuttukaa. Me aloitamme työn uudelleen. Herra komission jäsen, meillä on jo perinteeksi tullut, että te olette aina tärkeinä ajankohtina, kun on kysymys Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta läsnä. Ja teidän tehtävienne hoidossa teillä on tietysti te olette tietysti kunnioittanut ja seurannut meidän työtämme ja me jatkamme siitä, mihin viimeksi jäätiin ja tänään puhutaan, ää, käydään keskustelua EUn laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta ja kysymyksessä on yhteinen tiedonanto demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtävästä kumppanuudesta eteläisen välimeren kanssa. Kysymys on edelleenkin eurooppalaisesta naapuruuspolitiikasta, jota me seuraamme suurella mielenkiinnolla. Tästä on päätöslauselma eh, eteläisestä ja itäisestä ulottuvuudesta tässä kumppanuudessa eh, Eh, tehty päätöslauselma ja nämä osoittavat, miten tärkeitä nämä aiheet ovat meidän valiokunnassamme, ulko- ja turvallisuuspolitiikan valiokunnassa. Me lyömme kriteerit lukkoon eh, pitkälle edenneen eh, kumppanuuden tilasta. Te tiedätte, että valiokuntamme on päättänyt perustaa ryhmän eteläisen välimeren alueen tilanteen seurantaan ja sen on määrä seurata erilaisia tapahtumia siellä, valvoa niitä ja arvioida. Ja kaikki toimenpiteet, joihin unioni tällä alalla ryhtyy, niin ne suuntautuvat demokraattisen muutoksen prosessiin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Enempää en tässä vaiheessa halua todeta. Me olemme iloisia teidän panoksestanne meidän työhämme ja teille on nyt puheenvuoro. 15 minuuttia sopisi meille. naturalmente. Uh, um, uh, kiitoksia paljon puheenjohtaja ja kiitoksia tästä tilaisuudesta ja mahdollisuudesta puhua teille. Odotan innolla todellakin, että saan olla kanssanne intensiivisessä yhteistyössä tässä seurantaryhmässä, josta juuri edellä mainitsitte. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Viimeksi olin täällä 20. helmikuuta ja silloin jo mainitsimme, että tapahtumat, joita oli kehkeytymässä Pohjois-Afrikassa, olivat historiallisia luonteeltaan. Olimme keskustelleet jo siitä, kuinka Euroopan unioni toivottaisi tervetulleeksi sydämellisesti nämä tapahtumat ne edistäisivät ihmisoikeuksien kunnioittamista, pluralismia, yhteis- sosiaalista yhteiskunnallista yhteiskunnallisuutta ja ydinarvojamme yleensäkin. Ja sanoin, että nyt sitten se loukkaava lausunto siitä, että nämä maat eivät ole valmiita demokratiaan. Ja lisäksi se, että demokratia vie aikaa. Tämä, tällaiset lausu, lausunnot ovat tietenkin totta. Sellainen syvällinen demokraattinen muutos, jota alueilla ihmiset pyytävät ja hakevat eivät tapahdu yhdessä yössä, tiedämme, yössä ja tiedämme vielä tarkemmin paremmin sen, että ponnistelu on jatkuvaa, mutta ei ole minkäänlaista syytä kuitenkaan hidastaa uudistuksia. Alueen viesti on selvä, ei ole olemassa mitään sellaista aikaa kuin nykyhetki. Prosessi on alkanut, niin sen täytyy kiihtyä ja edistyä yhä nopeammin. Viime viikolla korkea edustaja hyväksyi yhteisen tiedonannon, jossa suunniteltiin tai esiteltiin suunnitelma uuden kumppanuuden perustamiseksi Euroopan ja Välimeren välillä muutoksen edistämiseksi. Ja tähän mennessä suoritetut toimenpiteet ja välineet, joita on tarjolla, oli se sitten Tunisian demokratian siirtymistä tukeva taikka Libyan humanitaarisen kriisin ratkaisun tukemista, niin näitä asioita siinä käsitellään. Ja tiedonannossa hahmotellaan, kuinka voitaisiin luoda uudenlaista kumppanuutta, joka perustuisi kannusteisiin poliittisella poli- poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten muutosten pohjalta kyseisissä maissa. No nyt sitten työ etenee kolmeen suuntaan. Ensinnäkin tuemme demokraattista transformaatiota ja instituutioiden rakentamista toiseksi. Me rohkaisemme kansalaisyhteiskunnan kehittymistä ja ihmisten välisiä kontakteja kasvavan liikkuvuuden kautta. Ja kolmanneksi me edistämme kestävää talouskasvua uskomme, että nyt on aika sitten laadullisen askeleen tapahtua Euroopan unionin ja eteläisten maiden suhteissa niin, että päästään siirtymään todellista demokratiaa kohti. Tämä uusi lähestymistapa on yhteisen demokratian arvojen, ihmisoikeuden arvojen, hyvän hallintotavan, oikeusvaltion ja yhteiskunnallisen oikeuden arvoihin juurtunut. Ja me tarjoamme demokratian kumppanuutta ja vaurautta, mutta se voi perustua vain tällaiseen yhteiseen sitoumukseen. Ja me suunnittelemme erityisesti kansalaisyhteiskunnan kukoistamisen tukea, tukemista, jolla voidaan tukea ihmisoikeuksia ja tukea demokratian sekä hyvän hallintotavan rakentamista. Tämä on sellainen osa-alue, jolla meidän pitäisi pyrkiä maksimoimaan se tuki, jota jäsenvaltiot voivat tarjota lyhyellä varoitusajalla, jotta voitaisiin rakentaa pohja kansalaisyhteiskunnalle, poliittisille puolueille, ammattiyhdistyksille ja liitoille. Ja me mietimme myöskin tärkeitä politiikan suuntaviivoja. Ensinnäkin on parannettava liikkuvuutta. Tämä on kumppaneittemme pitkäaikainen vaatimus ja pyyntö, ja tämä on aivan sen ytimessä, että pyrimme osoittamaan haluavamme aloittaa uuden kauden suhteissamme näihin maihin. Haluamme rakentaa tällaisia liikkuvuusmekanismeja. Oli kyse sitten opiskelijoiden liikkuvuudesta, vapaakaupasta, akateemisista ja think operaatioista, kansalaisyhteiskunta, kontakteista, koulutuksesta tai niin edespäin. Ja toiseksi haluamme parantaa markkinoille pääsyä. Pohjois-Afrikan kumppanimme ovat noin 200 miljoonan nuoren kuluttajan markkinat ja se tarkoittaa mahdollisia investointeja, vientiä ja työpaikkojen luontia. Tämä potentiaali tulee todeksi vain, jos annamme näiden maiden viedä tuottamiaan tuotteita. Tämä aihe ei ole eksplisiittisesti katettu tuolla, kun tuolla ää, tiedoksiannossa, mutta ylimääräisessä ministerikokouksessa 11.4. siitä puhuttiin. Sitten rahoitus. Se on asteittainen. Siinä kohdennetaan uudelleen tuki EMPin kautta nelos otsakkeen alaisuudessa kokonaisuudessaan. Ja sitten tarkastellaan niitä reservejä ja joustavuusvälineitä, mitä meillä on. Sitten parlamentti ja neuvostot työst- neuvosto työstää jo Euroopan investointipankin mahdollisuuksia lisätä lainanantoaan Etelä-Välimerelle. Tiedämme, että menee jonkin aikaa, jotta saadaan kokonaiskuva kumppaneittemme todellisista tarpeista, mutta haluan korostaa, että tiedonanto ulottuu paljon laajemmallekin kuin nämä kolme ulottuvuutta. Kuten totesin viime kerralla, kun keskusteltiin tästä aloitteesta, puheenjohtaja Barroso kysyi jokaista, pyysi jokaista komissaaria miettimään, mitä voitaisiin tehdä hänen kyseisellä vastuualallaan. Ja olen ylpeä, kun voin todeta, että tiedonanto on tulosta tästä tiimiponnistuksesta. Siinä esitetään 25 konkreettista toimenpidettä tai aloitetta, jotka aiomme käynnistää työssämme tämän alueen kanssa – se kattaa sellaisia alueita, moninaisia alueita, esimerkiksi sosiaalinen dialogi, maaseudun kehittäminen, makro, makrotaloudellinen apu, meripolitiikka, Eurovälimeren ilmailualue, taikka EUn a, eteläisen välimeren energiayhteisön luominen. Ja olemme pyytäneet neuvostoa myös rohkeasti tarttumaan kahteen ehdotukseen, jotka on olleet pöydällä jo jonkin aikaa. Ensinnäkin uudistaa ENPI-asetusta, jotta voitaisiin käyttää uudelleen rahoitusta aikaisimmilta vuosilta, eli niin sanottua virtaa, reflows, eli ylijään aikaisemmilta vuosilta. Ja tämä Euro-Välimeren kumppanuusväline tarjoaa tärkeää tukea innovaatiolle. Ja toiseksi uudet alkuperäsäännöt tulevat helpottamaan taloudellista integraatiota kyseisellä alueella. Näiden 25 toimenpiteen joukossa on aloitteita, jotka liittyvät ulkopolitiikkaamme ja avustusvälineisiimme ja siinä kohdennetaan erityisesti uudestaan 2011-2013 ohjelmointia kyseisen alueen osalta ja käynnistetään kansalaisyhteiskunnan naapuruusväline. Ja kuten kaksi viikkoa sitten totesin, emme ole jättäneet kiveäkään kääntämättä ja sallinette, että korostan ja tähdennän, että meidän täytyy saada tukea näiden moninaisten toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi. Parlamentaarikot yksilöinä ja kollektiivisesti ovat ensiarvoisen tärkeitä myötävaikuttaessaan pluralismin luomista näissä kumppanimaissa. Me tarvitsemme tukeanne myös, jotta voisimme selostaa julkiselle mielipiteelle ja hallituksille teidän kotimaissanne sen, miksi näitä toimenpiteitä tarvitaan ja kuinka niillä todellakin saadaan vaikutettua uusiin suhteisiimme kyseisen alueen kanssa. Ja kun olen nyt todennut kaiken tämän, niin on tietysti aivan selvää, että Tunisian, Egyptin ja koko alueen viimeaikaiset muutokset etenevät omaa tahtiaan ja omalla tavallaan. Valmiita ratkaisuja ei voida olettaa voitavan viedä noin vain sinne maahan, eikä niitä pitäisi pakottaa näiden maiden kohdalla. Jokainen maa on erilainen ja jokainen maa saa spesifin ja eriytetyn huomiomme. Ja meidän pitäisi olla sitoutuneita omistamaan teknisiä ja rahoituksellisia resursseja ja hyödyntää omaa kokemustamme transitiosta, tällaista siirtymästä demokratiaan, niin että voisimme eriyttää apuamme ja tukeamme kun me työstämme tulevaa tiedonantoamme Euroopan naapuruuspolitiikasta, niin otamme huomioon tämän, nämä äskeiset asiat. Ja otamme huomioon tarkastelun, joka on suoritettu viime vuoden aikana. Tietenkin tiedonanto, annon ehdotukset kohdennetaan koskemaan kaikkia naapureitamme tasapainoisella tavalla sekä itäisiä että eteläisiä naapureitamme koskien. Ja tämä tasapainoinen huomio tullaan suuntaamaan kaikkiin enpikumppanimaihemme, jotta voisimme varmistaa, että EUn suhteet kumppaneiden kanssa on, suoritetaan tai toteutetaan eriytetyllä ja tasapainoisella tavalla, ei maantieteellisin perustein, vaan jokaisen maan sitoumusten ja uudistusten edistymisen perusteella. Ja haluaisin mainita vielä, että olemme sallineet itsemme, itsellemme hieman enemmän aikaa saattaa loppuun enpi tiedonannon niin, että voisimme eksplisiittisemmin eritellä, kuinka me näkisimme tuon työn tapahtuvan käytännössä koko naapurustostamme, jossa EU on valmis tarjoamaan apuhan enemmän. Ja kuinka viime viikon tiedonanto tullaan panemaan täytäntöön käytännössä. Sitten on monta tärkeää asiaa opiksi otettavaksi itänaapureittemme kanssa tapahtuneista viimeaikaisista kehityskuluista. Me suunnittelemme, että toukokuussa julkaisimme asiakirjan. Puhuin tuossa 20. toukokuuta, mutta tässä keskitytään parlamentin omiin huomioihin jatkuvista tapahtumista ja kuinka ne pitäisi heijastua jokaisen naapurivaltion kanssa vaalimissamme suhteissa. No sitten sanoisin muutaman sanan lopuksi vielä yksittäisistä maista. Tunisia. Siellä siirtymäajan hallitus on positiivisia toimia suorittanut. Poliittiset puolueet on liberalisoitu, kokoontumisvapaus ja ilmaisunvapaus ovat asioita, joita on laajennettu. Ja uuden perustuslaillisen yleiskokouksen vaalit on suunnitteilla. Ja Euroopan unioni on tarjonnut tukeaan, komissio on tarjonnut tukeaan, olemme tarjonneet varhaista tukea demokraattiselle transitiolle esimerkiksi vaalin, vaalien valmistelun suhteen. Ja olemme tarjonneet kansalaisyhteiskunnan ja oikeusvaltion johtavaa tukea ja Tunisian, Tunisian talouden tukea. Sitten Tunisiassa olemme olleet jatkuvasti yhteydessä siirtymäkauden e, viranomaisten kanssa. Kathy Ashton pystyy myöhemmin raportoimaan teille omasta vierailustaan Kairoon. Ja siellä hänellä oli mahdollisuus tavata muiden muassa uusi pääministeri ja ulkoministeri toivottavasti ja toivomme, että tämä johtaa laajempaan, laajapohjaiseen hallitukseen, uuteen hallitukseen ja pystymme mobilisoimaan varoja Egyptin demokraattisten uudistusten tukemiseksi. Meillä ei ole minkäänlaisia aikomuksia sanella tuloksia, mutta haluamme auttaa Egyptiä heti, kun se on siihen valmis. Ja sillä välin jo tiivistämme tukeamme Egyptin kansalaisyhteiskunnalle. No muut alueen maat ovat nähneet rohkaisevia kehityskulkuja. Marokon kuningas on ilmoittanut tekevänsä perustuslaisen muutoksen ja aikoo järjestää kansain, ää, äh, kansanäänestyksen. Ja Jordanin kuningas niin ikään on ilmoittanut uudistuksista ja odotamme innolla näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa, jotta molemmissa maissa demokraattinen kehitys nopeutuisi. No sitten Libya. Vaikkakin selkeitä eroja on, niin olemme varmaankin samaa mieltä kaikki siitä, että Libyan kansalaiset ansaitsevat saman oikeuden muotoilla omaa tulevaisuuttansa kuin Tunisian ja Egyptin kansalaiset 11. maaliskuuta. Neuvosto ilmaisi selkeän kannan Libyan nykyistä johtoa vastaan ja me olemme tämän poliittisen linjauksen takana edelleen ja pyrimme läheiseen yhteistyöhön pääedustajien kanssa YK kehyksessä ja myöskin Arabiliigassa ja Afrikan unionissa. Yhteyksiä on jo otettu, jotta voitaisiin Euroopan, Euroopan neuvoston ehdotuksen eteenpäin viemiseksi, jotta järjestettäisiin yhteinen äh, huht, huippukokous EUn, Libyan ja Afrikan unionin kanssa. Ja EU on myöskin täysin sitoutunut inhimilliseen, humanitaariseen apuun Libyan, Libyan rajoilla ja maan sisällä. Ja jäsenvaltiot ovat mobilisoineet noin 71 miljoonaa euroa tähän mennessä ja lisäapuakin harkitaan. Teemme, teemme myöskin parhaamme varmistaaksemme sen, että kolmansien maiden kansalaiset voidaan nopeasti palauttaa kotimaahansa Tunisian ja Egyptin rajoilta. Kapasiteetti evakuoida on matalampi kuin mitä maahan on tulossa väkeä, ja tämä saattaa tämä tilanne pahentua tulevina päivinä. Kaikki katsomme suurella huolestuneisuudella sotilaallisen tilanteen kehittymistä Gaddafin hallinnon eduksi. Nyt Keskustelu aivan oikein käydään pääasiassa YK turvallisuusneuvostossa, mutta se ei tarkoita sitä, että EU olisi epäaktiivinen asiassa. Euroopan neuvosto on selkeästi ilmaissut kantansa, että Gaddafin on jätettävä tehtävänsä ja Euroopan unionille tällä on merkittäviä vaikutuksia Libyan politiikkamme suhteen. Samalla kun on tärkeää pitää viestintäkanavat auki, niin meidän täytyy tarkastella myös tapoja taata, että tämänhetkiselle hallintoon kohdennetaan lisäpainetta ja miettiä myöskin tulevia kuukausia. Neuvosto keskustelee rajoitustoimista Gaddafin hallintoa vastaan. Tämä saattaa esimerkiksi kattaa resurssien leikkaamista kyseiselle hallinnolle. Näillä vaihtoehtoilla olisi joillekin uusille yrityksille negatiivisia vaikutuksia, mutta meidän täytyy kuitenkin seurata neuvoston linjauksia. Meidän pitäisi miettiä, kuinka voisimme intensiivisemmin saada yhteistyötä aikaan ja dialogia aikaan Euro- Libyan opposition kanssa. Ja pohtia myöskin eri vaihtoehtoja YUTPn operaatioiden mm, suhteen, mutta en käy niitä tässä sen yksityiskohtaisemmin läpi. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, meillä on historiallinen haaste edessämme. Euroopan instituutioilla on suuri vastuu vastata näihin haasteisiin. Ja olen varma, että voin luottaa parlamentin yhteistyöhön, jotta voisimme varmistaa, että Euroopan unioni hyväksyy merkittävät poliittiset linjaukset ja vahvistaa olemassa olevia välineitä niin, että se pystyy vastaamaan tähän haasteeseen. Kiitoksia paljon. Grazie, signor commissario. Kiitoksia komission edustaja. Minulla on nyt 14 puheenvuoropyyntöä ja puoli tuntia aikaan, jotta myöskin komissaari voisi vastata, joten nyt, vo, nyt joudun toteamaan, että ensimmäinen puheenvuoro edustaja Panzer, joka on Maghreb-maiden valtuuskunnan puheenjohtaja pitämään puheensa kahdessa minuutissa. Niin, toivottavasti puhun vieläkin vähemmässä ajassa. Haluaisin sanoa seuraavan komissaarin takuiksi voin todeta, että hän varmasti saisi komission ensimmäisen Oscar-ehdokkuuden kontolleen, jos sellainen jaettaisiin, koska tämä komission ja neuvoston kattava lähestymistapa on merkittävä. Siitähän on keskusteltu todellakin muutama tunti sitten. Minusta vaikuttaa nyt hieman siltä, että tämä lähestymistapa, josta keskustellaan, on sovellettavissa vain Tunisiaan mahdollisesti, koska Tunisia on asianmukaisesti varustautunut ja asennoitunut tähän siirtymäprosessiin, mutta epäilen, että minkälainen tulos on luvassa kansanäänestyksestä muutaman päivän päästä. Voihan se olla, että se onkin negatiivinen ja silloin avautuukin aivan uusia skenaarioita. No Libyassa on täysi katastrofi. Meillä on täysin ö, kyvyttömyys, täysi kyvyttömyys vallitsee ja sekasorto. Ja minun huolenaiheeni ei ole uskottavuuden menetys kansainvälisillä areenoilla, vaan se, että tämä kovin kaunopuheinen Gaddafin esiintyminen voi olla, tai siitä voi tulla tällainen viitekohta muille maille. Esimerkiksi Syyria on yksi niistä, yksi niistä valtioista, jotka äänestivät lentokientoalueen aluetta vastaan. Ja tämä voi koitua Gaddafin voitoksi ja senpä takia ihan yksinkertaisesti huomauttaisin, että on olemassa riskejä ja ensimmäinen riski on se, että petetään kansalaisyhteiskunnan toimijat Pohjois-Afrikassa ja tämä on vakava ongelma. Ja toinen riski on se, että myöskin Euroopan yleistä mielipidettä aliarvioidaan, koska todellakaan suuret sanat eivät vastaa millään tavalla todellisia tapahtumia. Tämä on suuri ongelma. Ja samaiset aloitteet, jotka ovat tärkeitä etelä, eteläisen Välimeren alueella, ovat siinä vaarassa, että niillä ei ole sitä poliittista painoa, mikä tarkoitus olisi, vaikkakin komissiossa niistä keskustellaan. Ja vaikka keskustellaan todellakin tietystä ehdollisuudesta, mutta näyttää siltä, että välttämättä ei löydy tällaisia keskustelukumppaneita, jotta voitaisiin tällaisia ehtoja panna täytäntöön käytännössä. Kiitoksia. Kiitoksia, sitten edustaja Salafranka, kaksi minuuttia. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Herra komission jäsen, minä kiitän teitä niin kuin aina siitä, että saavuitte tänne ja voimme keskustella tästä tiedonannasta ennen kuin se eh, siitä päätetään. Ja on hyvä, että tässä lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen toimenpiteistä on kysymys kumppanuudesta, eh, vauraudesta, demokratiosta ja poliittisista virheistä, joita eh, olemme tehneet. Tämä on kiintoisa aloite ja esimerkiksi mahdollisuus eh, siviiliyhteiskuntaa ja liikkuvuutta tukea ja myöskin Nämä rahoitusvarat, joita Euroopan unioni antaa käyttöön, ovat hyvä asia. Tässä yritetään vähittäistä liberalisointia kaupalle ja muille. Mutta kaiken tämän, tähän tulee, kaikkeen tähän tulee liittää ehtoja ja ennen kaikkea tämän kumppanuuden puitteissa demokratian ja vaurauden eteen niitä tarvitaan. Mitä enemmän reformeja, poliittisia reformeja, sitä enemmän Euroopan unioni antaa tukea. Nyt kaksi kysymystä. Ensinnäkin totesitte, että rahoitus täytyy ottaa tutkinnan kohteeksi. Haluaisin tietää, mitä strategisia reservejä on, mihin suuntaan tässä mennään. Ja toinen kysymykseni koskee sitä, että komissio on poliittinen eh, toimielin ja yhteistyössä neuvoston kanssa toimii kaksi jäsenvaltiota on esittänyt YK :n turvallisuusneuvostolle päätöslauselmaehdotuksen. Mikä on teidän kantanne tähän? Pitäisikö meidän tehdä ratkaisu, koska voi olla niin, että kahden vuorokauden sisällä Benghazi kaatuu ja silloin on sitten liian myöhään. Kiitoksia Salafrankalle. Ja sitten De Kaiser, joka korvaa Wigeninin. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia herra puheenjohtaja, herra komission jäsen. Minä kuten kollegani olen onnellinen tästä komission julkilausumasta. Minä olen onnellinen vaikka vaikuttaa siltä, että, kun vaikuttaa siltä, että kaikki kansat pyrkivät demokratiaan ja kansalaisyhteiskunta on erittäin tärkeä asia. Vai tämä todettuani, kuten kollega Salafranka sanoi, muitakin aloitteita on, mutta perus laadultaan kyseessä ei ole vallankumous. Demokratia, kansalaisyhteiskunta, talous, kaikki nämä asiat periaatteessa kuuluivat niihin sopimukseen, joita meillä oli. Meille nämä asiat olivat rivien välissä. Se heijasti meidän Euroopamme kuvaa sen suhteessa muun maailman kanssa. Se, mikä ei ole toiminut, on tämän kaiken toteuttaminen tähän asti. Te olette nyt puhuneet muutamista aspekteista, ää, ähm, aloitteista. Meidän pitäisi ehkä vahvistaa tiettyä rahoitusta, mutta perusperiaatteeltaan kysymys ei ole sitä, että pitäisi korjata jotakin. Meidän pitää muuttaa toimintaa niissä suhteissa, kun on ollut virheitä. Missä näitä virheitä sitten on tapahtunut toimeenpanossa? Onko meillä mekanismeja, jotka tekevät mahdolliseksi seurata toimintaa. Me olemme ähm, keskustelleet paljon, meillä on ollut hyvin vähän tuloksia. Onko meillä todellinen tuloskulttuuri? Onko jotakin sellaista toimintaa, johon Euroopan, unio- äh, Euroopan parlamentti olisi osallistunut? Kuinka monta kertaa me olemme sanoneet äh, jotakin tai tehneet julkilausumia Tunisian hallituksen suhteen tai jonkin muun asian suhteen ilman, että siitä on seurannut yhtään mitään. Minä pyydän, että saavuttaisimme uuden kontrollimekanismin, jotta voisimme seurata politiikkaamme yhteen sopivuutta todellisuuden kanssa. Ja tässä on todellakin tapahtunut paljon virheitä menneisyydessä. Minua hävettää olla eurooppalainen tänä iltana. Vaigel, due minuti, per favore. Hvala lepa, gospod ja seuraava puhuja kaksi minuuttia. Sam sem član komisije za spremljanje dogajanj v eh, Južnom in danes. Minä itse olen seurantaryhmän jäsen. Eh, Etelä-Välimerellä. Meillä oli ensimmäinen kokous tänään ja uskon, että tulevaisuudessa tulemme järjestämään niitä paljon enemmän teidän hyvän tahtonne ansiosta, jota olette osoittaneet tänään, kun tulitte tänne puhumaan meidän kanssamme ja jakamaan ja jakamaan mielipiteitänne, mutta myös tuntuu siltä, että teidän puheenne oli tällainen sielumessu Libyan vallankumoukselle ja niille, jotka ovat panneet kaiken peliin muutoksen eteen Libyassa. Mielestäni meidän pitäisi tehdä enemmän. Me kuulimme monia vetomuksia tänään tässä huoneessa siitä, että meidän ei pidä hylätä libyalaisia, ää, niin kuin hylkäsimme unkarilaiset vuonna 1956 tai espanjalaiset 30-luvun vallankumouksessa. Emme voi tehdä kovinkaan paljon tällä hetkellä, mutta uskon, että ajatus turva-alueesta, turvallisesta alueesta, jota vallankumoukselliset kontrolloisivat. Tämä olisi ehkä sellainen toimi, joka meidän pitäisi saada toteutettua. Tiedämme, että Srebrenicassa oli turva-alueita, mutta ne eivät tuoneet mitään hyvää niille ihmisille, jotka olivat noilla turva-alueilla. Mutta tämä johtuu niistä virheistä, joita länsimaat tuolloin tekivät. Uskon, että tämä on ajatus, jota kannattaa pohtia enemmänkin tulevina päivinä. Ehkä tämä saattaisi olla jotakin, jota voitaisiin toteuttaa meidän ää, ulkopolitiikkamme puitteissa. Sitten ää, olemme pohtineet paljon maita, joista ei ole tänään puhuttu. Emme voi hyväksyä sitä, mitä Bahrainissa on tapahtunut tänään. Ja me olemme toisekseen tarvehtineet ilolla mielen ilmauksia Libyassa. Ja kun suunnitellaan taloudellista tukea ja Euroopan unionin taakkaa, meidän täytyy pohtia sitä, kuka maksaa tuhoista, joita näillä alueilla on tapahtunut. Edustaja Tanno, kaksi minuuttia. Mr. Commissioner, well, congratulate... Kiitoksia puhemies ja arvoisa komissaari. Onnitteluni ensimmäisestä iskusta komission taholta tämän hyvin haastavan projektin suhteen. Meidän ryhmämme vahvasti tukee tosiaan monipuoluedemokratiaan siirtymistä Pohjois-Afrikassa ja arabimaailmassa, mutta tietenkin demokratia ei tarkoita pelkästään vapaita reiluja vaaleja. Viime viikolla Tunisian vaalilautakunta kieltäytyi rekisteröimästä kaksi islamistipuoluetta sillä perusteella, että ne olivat heidän mielestään epäperustuslaillisia. Tämä on aivan selvää naisia ja ei-muslimeita ja homoseksuaaleja syrjivä toiminto, nimittäin todetaan, että se on perustuslain vastaista ja me olemme, emme voi käsittää, että tällaiset ekstremistipuolueet voisivat äh, esittää itsensä demokraattisina. Olen jo pitkään äh, jo puhunut tällaisen Marshall Planin puolesta Tunisian tukemiseksi. Olen samaa mieltä, että meidän äänestäjienne voi olla vaikeaa hyväksyä tällaista varojen siirtoa esimerkiksi itäisestä kumppanuudesta. Mutta toivottavasti tämä saa aikaiseksi äh, valtavan määrän taloudellisia pakolaisia tai siirtolaisia. Egyptissä esimerkiksi turismi on pysähtynyt täysin ja Tunisiassa tilanne on samankaltainen. Eli lyhyt, lyhyen aikavälin talouskriisi on aivan käsillä, ellei me lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä auta heitä tässä siirtymäkaudella. Libyan suhteen olen äärimmäisen huolissani tämän psykopaattisen, psykopaattisia poikia omaavan Gaddafin hirmuvaltiaan vallasta ja voimasta. Tämä on myös turvallisuuspainajainen meille länsivaltioille ja Euroopan unionin jäsenille ja todellakin toivon, että kaikki EUn jäädyttämät varat laitetaan eh, sivuun ihan riippumatta kuinka tässä tilanteessa käy, koska ihmiset sanovat, että miksi me täällä lännessä ja Natossa olimme valmiita kiristämään ohjia silloin, kun Kosovossa alkoi paukkua, mutta emme saa mitään aikaiseksi silloin, kun Gaddafi reuhaa siellä omalla maallaan. Ja seuraava puhe kaksi minuuttia. Euh, Kiitoksia, minä luin tämän julkilausuman hyvin mielelläni, mutta se tapahtui ennen kuin Euroopan unioni päätti jättää, unohtaa nämä Libyan kapinalliset, sillä tällä hetkellä Euroopan unionin toiminta demokratian ajajien puolella on mielestäni sellainen, että on vaikea lukea tätä tekstiä. Minä ihmettelen, ymmärrämmekö tai ymmärtääkö ulkosuhdehallinto ne hirvittävät seuraukset, jolla, jo, joita tällä kapinallisten unohtamisella on. Tällä tulee olemaan valtavia seurauksia meidän mahdollisuutemme toimia tuolla alueella myöhemmin. Ja mielestäni seuraukset tulevat ole, olemaan todella vakavia. Libyassa on kahdeksan tuhatta ihmistä, jotka ovat, kahdeksan miljoonaa ihmistä, jotka ovat saaneet äh, pakolaisstatuksen, ja mikään näistä pakolaisista ei voi palata nyt omaan kotimaahansa. Ja se asia, mikä vaikuttaa kaikkein järkeämmältä, on se, että etsisimme näille ihmisille äh, maan, joka voi ottaa heidät vastaan. Emme voi tietenkään äh, toimia niin, että pyydämme muita maita ottamaan vastaan henkilöitä, jos me emme itse halua ottaa ketään vastaan. En tiedä, keskusteltiinko tästä asiasta perjantaina, mutta mielestäni se on erittäin haitallista sille kumppanuudelle, jota me haluaisimme jakaa Välimeren eteläpuolen kansojen kanssa demokratian alalla. Countis, due minuutti. Edustaja Countis, kaksi minuuttia. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φούλε, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν με πείσατε. Herra Fyyle, ole, pahoittelen, mutta luulen, että te ymmärtänyt, että toimenpiteet, jotka Euroopan komissio on julkistanut, ne eivät vastaa todellisuutta, kun tätä tarkastelee siltä kannalta, mitä Euroopan äh, unionissa välimeren politiikan suhteen tapahtuu. Te ette käsitellyt suhteita kaikkien näiden maiden kanssa. 15 toimenpidettä, jotka mainitsitte, luin niistä ja ne koskevat näitä maita. Ja minusta tuntuu siltä, että Viime hetkeen asti Euroopan unioni on tehnyt yhteistyötä näiden diktaattorien kanssa, tukenut heitä ja nyt Euroopan unioni on osavastuullinen nykytilanteeseen. Ja nyt kehityksen annetaan mennä omaa menoaan. Me emme esitä omia vaatimuksia, vaan annamme asioiden tapahtua. Teidän en oikein huomaa mitään jäsentelyä teidän toimenpiteissänne ja tämä väärä politiikka, jota tuota aluetta kohtaan on aina noudatettu, sitä ei ole vielä korjattu. Sitten haluan vielä sanoa sen, että tämä, nämä selitykset ei mitä koskee, eivät koske pelkästään diktaattoreita, diktatuureja, vaan kysymys on eh, talouskehityksestä, samoin ihmisten elämästä. Ihmisethän toivovat parempaa taloudellista tulevaisuutta ja kaiken kaikkiaan parempaa tulevaisuutta, mutta teidän toimenne eivät ollenkaan suuntaa siihen eh, kehitykseen ja te eh, ette ota vastuuta reaktio, reagoida näihin diktatuureihin. Tällä hetkellä meidän Euroopan unionin täy- ja korkean edustajan johdolla täytyy tätä politiikkaa hoitaa. E, tähän asti vain Sarkozy on tehnyt aloitteita. Ridurre a un minuto gli interventi aggiuntivi. Kaikki ryhmät ovat nyt puheneet ja nyt yksi minuutti vielä. Eh, aș vrea să fac mai întâi o Minä haluan pienen huomion teille esittää. Varmaankin kaikki hyväksyvät sen, että kumppanuus demokratian, talouden ja kansalaisyhteiskunnan tuen suhteen on tärkeää, mutta tästä sopimu, tämän sopimuksen ohella meidän tulisi myöskin laatia kriteerimme paremmin ja esitellä ne paremmin. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee differentoitua lähestymistapaa näitä maita kohtaan. Haluan tietää, aiotteko lähitulevaisuudessa sopia projektista, kumppanuuden suhteen ja aikataulusta sen toteuttamiseksi. Euroopan komission asiakirja puhuu vaaleista, mutta ei anneta ratkaisuja, jotta todellakin saadaan tällainen äm, unioni aikaiseksi. Un minuto per... Edustaja Gomez, yksi minuutti. Um, commissioner, your paper is very... Ähm, herra komissaari, teidän tekstinne on erittäin hyvä, mutta se ei nyt ole minkään arvoinen, jos me epäonnistumme todellakin Libyassa. Rouva Ashton voi mennä toiselle puolelle maailmaa etsimään todi, tosiasioita ja pysyä siellä, jos me emme onnistu estämään Gaddafin hallitusta murhaamasta ihmisiä. Haluaisin muistuttaa teitä niiden ihmisten kasvoista, jotka tapasimme Benkasissa muutamia kuukausia sitten. Te mainitsitte Euroopan unionin yrityksen, jotka pelkäävät ilmeisesti sitä, että varat jäädytetään. Julkinen mielipide on sitä mieltä, että tämä on juuri meidän viivyttelymme syy. Tämä on se syy, että me olemme hiljaa siitä, että Saudi-Arabia on valloittanut Bahranin. Ja miksi me emme nyt jäädytä Mubarakin varoja? Meidän pitäisi saada tähän ratkaisu, vastaus. Haluaisin korostaa vain Elen Flötrön, Pascalin Napoleonitaanon ja muiden henkilöiden Arivatasen äh, huomioihin. Nyt rohkeat ihmiset taistelevat tuolla maan, tuossa maan osassa demokratian puolesta, ja me voisimme olla tässä erittäin tärkeässä roolissa, ja te voisitte hyötyä, te voisitte toimia tässä asiassa. Kiitoksia. Minuutto. Sitten edustaja Milanon, Yo celebro, comisario la nueva orientación que le van a dar. Niin. Tämä uusi suuntaus, jonka komissio tässä esittää tässä tiedonannossa, niin on minusta oikein hyvä, mutta ja sen näkymät ovat dynaamiset, koska kehitystä tapahtuu jatkuvasti kehitykset, vallankumoukset ovat käynnissä ja tässä ajatellaan myöskin ja, äh, kumppanuuden jatkamista tietyissä tietyin ehdoin. Te mainitsitte kaupan, panitte painoa siihen. Totta kai se on myös tärkeää, äh, että lisätään kauppaa Välimeren yli, mutta äh, myös investoinnit, joita Euroopan unionista tehdään noihin maihin, ovat tärkeitä. Ja rahaa virtojen kulku sinne päin. tässä viime viikolla Strasbourgissa äh, päätetystä ähm, mietinnöstä, joka koski maataloutta, niin se, sehän oli erittäin tärkeä myös ja jäsenvaltiot maksavat kuitenkin laskun näistä, koska teollisuudella on, on äh, aina omat etunsa. Maatalous joutuu maksamaan loppulaskut eh, ympäristöasioista ja monista muista. Ja tässä täytyykin nyt nähdä, että me olemme eh, huonommassa asemassa muiden sektoreiden. Un minuutto. Edustaja Kirilov, minuutti. Eh, Arvoisa komissaari, aivan lyhyesti toteaisin, että saatte täyden tukeni yleisesti kaikille, mitä ehdotatte, ja haluaisin vain lisätä huolenaiheeni kollegoideni joukkoon, nimittäin haluaisin, että toimisitte hyvin luultavan ja realistisen skenaarion suhteen muutaman päivän sisällä. Garafi ottaa haltuunsa Bengasin. Kuinka siinä toimitaan? No siellä veri virtaa jokina. Meillä on amerikkalaisia ja eurooppalaisia laivaston aluksia uskoakseni Bengasin lahden kansainvälisillä vesillä – Eli mitä poliitikkona, poliitikkoina me sanomme heille? Kaksi mahdollisuuttahan siinä on. E, yksi niistä on se, että sitoudumme asiaan ja sanomme, että ei sillä ole väliä, onko se lentokieltoaluetta vai ei, koska kyseessä on rannikkoalue. Tai toinen mahdollisuus on juosta vain pakoon, koska se, mitä siellä tapahtuu, on aivan hirvittävä asia meille kaikille. Kiitoksia edustaja Kirilov. Ja sitten edustaja Ungurianu. Minuutti. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. 16. Uh, helmikuuta Ranskan, uh, Espanjan, Kyproksen ja Moldovian ähm, um, allekirjoittama kirje antoi ymmärtää, että uh, etelä saa liian vähän rahoitusta ja pohjoinen liian paljon, ja että rahoitusta pitäisi nostaa etelässä idän kustannuksella – tämä perustuu sellaisiin tilastoihin, jotka eivät pidä paikkaansa, ja tämä signaali on erittäin epäterveellinen ja erittäin huolestuttava. Mikä teidän analyysinne tästä aloitteesta on ja sen vaikutuksista naapurustopolitiikkaan? Kiitoksia. Eh, grazie, onorevole Kiitoksia Ungarianolle. Ja sitten viimeisenä pitää puheenvuoron edustaja Biller yksi minuutti. Kiitos herra puheenjohtaja. Me olemme ne teidän paperinne eh, perusteista eh, puhuneet ihmisoikeusvaliokunnassa, emmekä saaneet tiettyihin kysymyksiin vastauksia. Yksi oli eh, Rouva Flotren esittämä kysymys, mitä on Somaliasta ja Eritreasta peräisin olevien pakolaisten suhteen, joiden suhteen YK pakolaisneuvosto pyysi apua heidän vastaanottamiseensa. Ja toinen koskee Frontexin tehtävien kuvausta tässä tilanteessa. Äh, sen tulee suojella rajoja, mutta myöskin auttaa. Miten tämä sopii Financial Timesin ilmoitukseen, että Italia on kieltäytynyt ottamasta vastaan Libyasta tulevan pakolaislaivan? Ja minä kysyn teiltä, mitä te voitte tehdä, jotta pakolaiset äh, ähm, kansalaissota-alueelta äh, saavat vastaanoton Euroopassa? Bene, grazie. No niin, kiitokset edustajille. Nyt meillä on neljä minuuttia aikaa ennen kuin aikamme loppuu, mutta jos nyt käytetään kaikki mahdollinen aika kysymyksiin vastaamiseen, ehkä noin 15 minuuttia voidaan siihen käyttää. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitoksia hyvin paljon e, siitä, että olette seuranneet alusta lähtien ja kiitoksia, että olette osallistuneet ja kysymyksistänne. Olen sitä mieltä, että on reilua sanoa, että jälleen kerran se, mitä etelässä on tapahtunut, tietenkin eri määrin heijastaa Euroopan unionin jäsenmaiden, tämän parlamentin, komission ja Brysselin mielipidettä. Ja toivon, että tässä on todellakin samantyyppisiä ilmiöitä. Muutamia huomioita sitten meidän yksityiskohtiin. Ja tulee kysymyksiin, uskon, että te voitte paremminkin kysyä näitä asioita Katie Ashtonilta. Se ajatus, että minä olisin vastuussa yhteisön lähestymistavasta, vaikka minulla on paljon sympatiaa monia tehtyjä huomioita kohtaan, tällaisessa tilanteessa minulle on hyvin vaikea kommentoida, mutta minä en myöskään halua väistää kaikkien mahdollisuuksien hyväksi käyttämistä tässä eh, liikkumavaran puitteissa, joita on. Meidän pitäisi käsitellä näitä kysymyksiä rakentavalla tavalla. Se mietintö, joka tänään esitään, pyrkii tarkastelemaan tulevaisuutta. Minä haluan katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Tein muutamia huomioita tänään ja myöskin huomioita aikaisemmin siitä, minkälaisia tapoja meillä on ollut tehdä pieniä kompromisseja siellä täällä lähestymistapamme puitteissa. Haluaisin erityisesti teidän tuellanne ja tässä todellakin tarjoan kumppanuusmahdollisuutta toimia komission kanssa ja toimia tällä hetkellä oikein. Se, mikä on tärkeää, mikä pitäisi ymmärtää, on se, että tässä Välimeren alueen asiassa olemme vastanneet vain helppoihin kysymyksiin. Olemme vastanneet kysymyksiin koskien sitä, mitä Euroopan unioni on valmis mitä se on valmis tekemään ja kuinka pitkälle se voi mennä, mitä tulee eteläisen naapuruuden asiaan niihin maihin, jotka ovat lähteneet demokraattisen prosessin tielle ja uudistusten tielle. On olemassa muita vaikeampia kysymyksiä siitä, mitä aiomme tehdä niiden maiden suhteen, jotka vasta aloittelevat näitä muutoksia tai niiden maiden suhteen, jotka eivät ole vielä heijastaneet niiden alueella tapahtunutta muutosta. On tärkeää, että me kaikki ymmärrämme, että tänään annettava tiedonanto ei ole irrallinen asia. Meillä on jatkuva arviointiprosessi, naapurusarviointiprosessi, jonka pitäisi tehdä meille kaikille mahdolliseksi saada vastauksia näihin vaikeampiin kysymyksiin. Ja toivottavasti me emme väistä velvollisuutta vastata myöskin kysymyksiin. Mainitsin tämän jo tässäkin valiokunnassa kysymyksiin tämän naapuruussuhteen lopputuloksesta sekä siis eteläisen että itäisen naapurussuhteen lopputuloksessa. Tämä on monimutkainen lähestymistapa, johon kuuluu sekä instrumentit että strateginen visio, minkälainen mekanismi meillä on, jotta voisimme varmistaa, että asiat toimivat tällä kertaa oikein. Yksi asia on minun oma sitoumukseni tämän valiokunnan edessä. Toinen elementti on koko komission sitoumus naapureita kohtaan sekä korkea edustaja että puheenjohtaja Barroso ovat maininneet, että on tärkeää hoitaa politiikkaa naapuruussuhteiden kohdalla ja olen tyytyväinen siitä, että tämä asia ei ole vain minun käsissäni, vaan yhä enemmän ja enemmän kollegani komissiossa hoitavat sitä. Kolmas elementti on se, että ensimmäinen sitä kertaa meillä on mahdollisuus käyttää rahaa siellä, missä meidän intressimme ovat. Meillä ei ole enää mitään tilannetta, missä koordinointia ei ole tai missä olisi kilpailevia päämääriä, yhteisöpäämääriä ja muita, jotka ovat erillisiä meidän ulkosuhdehallintomme ja muut komission elimet pyrkivät lähes päivittäin keskustelemaan keskenään, jotta ne voisivat varmistaa sen, että meidän intressimme ja arvomme kohtaavat toinen toisensa tämän uuden politiikan piirissä. Nyt tällä hetkellä tiedustelen tätä puheenjohtajalta ja kaikilta kollegoilta ja nyt tarkoitus on seurata tätä 8. maaliskuuta annettua julkilausumaa. Me valmistelemme 25 konkreettisen toimen listaa, josta komissio olisi vastuussa, minkälaista tiekarttaa me voisimme käyttää, jotta voisimme toimeenpanna nämä toimet. Toisekseen se, että olemme pyytäneet kollegoja tukemaan tietynlaisen ohjausryhmän luomisessa, jotta voisimme varmistaa, että nämä 25 instrumenttia todellakin toteutetaan koordinoidulla tavalla. Ja tämä ohjausryhmä tietenkin sisältäisi sekä ulkohallinnon että komission edustajia. Olemme myöskin tänään aloittaneet tärkeän ja tarpeellisen prosessin, joka tulee jatkumaan jonkin aikaa. Me tarkastelemme kansallisia projekteja kaikissa naapurimaissa. Aloitimme tämän eteläisten naapureiden kohdalla. Tulemme myöskin tarkastelemaan idässä samaa asiaa. Katsomme, mitä ohjelmia on, mitä teknistä ja taloudellista apua on ja tarkastelemme, missä haluaisimme toimia ja ellemme toimi jo näissä paikoissa. Pyrimme keskittymään näihin asioihin. Minä tulen uudelleen vierailemaan tässä talossa ja osallistumaan tähän puiteryhmään ja keskustelemaan näistä kysymyksistä, jotta voisin varmistaa, että te luotatte ja olette läpinäkyvästi saaneet tietää, että me todellakin teemme sen, mitä olemme sanoneet tekevämme. eräät kysymykset ähm, jäsen Salafrankan ähm, asettamat kysymykset, mitä liittyy rahoitukseen. Sen lisäksi, että me äh, vapautamme rahoitusta äh, lyhytaikaisiin tarpeisiin, me keskustelemme kansallisiin keskitymme kansallisiin indikaattoriohjelmiin. Me emme tässä keskustele pienistä summista. Tässä on kysymys jostakin noin 4 miljardista eurosta vuosien 11 ja 13 äh, ajalla. Me myöskin katsomme tulevaisuuteen. Tässä ei ole kysymys mistään reserveistä, että rahaa istuisi jossakin ja odottaisi, että me käytämme sitä, mutta me tarkastelemme nykyisiä ohjelmia ja tarkastelemme naapureita ja pohdimme sitä asiaa, tarvitsemmeko me rahaa enemmän jossakin tietyssä kohteessa, olisiko meillä parempia käyttömahdollisuuksia tietyille varoille, jos me käytämme niitä naapurimaissamme. On liian aikaista paljastaa, kuinka suuri asia on kysymyksessä, mutta voisin sanoa, että puhumme erittäin suurista rahasummista. Ja Tämän lisäksi on muita rahanlähteitä, kumppanuus kansainvälisellä tasolla. Me olemme tutkimassa innovatiivisia tapoja rahoittaa, kuten esimerkiksi blendimekanismi ja muut tavat. Mutta heti kun tämä arviointiprosessi tai tämän prosessin arviointi näissä puitteissa on saatu tehtyä. Ensimmäinen asia, jonka teen, on ottaa teihin yhteyttä ja tulen kertomaan teille, minkälaisesta rahasummista on kyse. Ja sen kesärillä oli hyvin mielenkiintoinen kysymys. Haluaisin sanoa, että meillä on kolme tapaa varmistaa, että seuraavalla kerralla – Ähm, toimet todellakin purevat ja meidän on tärkeää vakuuttaa, ei vain täällä byrokraatit Brysselissä, mutta myös haluaisin vakuuttaa, että minä näen radikaalin muutoksen siirtymisessä konkreettiseen politiikkaan ja minä toivon, että muut seuraavat tässä ja minä uskon, että tällä kerralla me, kertaa meillä on mekanismi, toteuttaa ja keinot toimeenpanna tässä. Parlamentti on erittäin tärkeässä roolissa, tässä ei ole mitään epäilyksiä. Ähm, Roa Flötra kysyi muiden asioiden lisäksi erityisestä pakolaisryhmästä muutamista tuhansista pakolaisista, joilla oli erityinen status. Minä en ollut itse Euroopan neuvostossa perjantaina läsnä, mutta tiedän, että viime viikolla ähm, komission piirissä on äh, keskusteltu tästä asiasta ja komissaaria on informoitu siitä. Komissaari Georgieva aikoo ottaa yhteyttä jäsenmaihin ja löytää ratkaisun sille, että mahdollisimman monia ihmisiä voitaisiin tässä auttaa. Uskon, että sama, sanomani perusteella te ajattelette, että en ole tällä hetkellä varojen siirtämisen kannalla äm, idästä etelään päin. Mutta varmasti ymmärrätte jo, että puolustan sitä, että varoja ohjataan sellaiselle alueelle, missä tapahtumat tapahtuvat. Ja uskon, että todellinen demokraattinen siirtymä on käynnissä ja toivon hyvin paljon, että loppu Eurooppa heijastaa niitä muutoksia, joita etelässä tapahtuu, mitä itäisiin kumppaneihimme tulee, ja että he käyttäisivät mahdollisimman hyvin kaikkia resursseja, joita heillä on saatavillaan. Ihmisoikeuskysymykset, ja tämä oli todennäköisesti yksi viimeisistä kysymyksistä, ne ovat hyvin tärkeitä, kun käsitellään näitä asioita. Minä olen jo lähettänyt kollegoilleni viestin, että olen valmis ja hyvin halukas käsittelemään asioita ihmisoikeusalivaliokunnassa ja korostamaan tämän elementin tärkeyttä, että se on erittäin tärkeää meidän politiikassamme naapuruston suhteen. Ja nyt, herra puheenjohtaja, päättäisin puheenvuoroni. Non solo. Loistavaa. Ei pelkästään tarkkaan aikataulussa, vaan todellakin tarkasti kaikin puolin sisällöllisesti. Tehän olette yksi niistä komissaareista, jotka olette yksi tehokkaimmista ja yhteistyöhaluisimmista. Ja todellakin olemme täysin tyytyväisiä ja iloisamme siitä, kuinka kattavasti olette asioita esitelleet ja hyvin positiivisella tavalla. Toivotamme teille parhainta mahdollista onnea ja tulevassakin yhteistyössä kanssamme. Ja toivottavasti olette nyt saaneet tältä jonkinlaisia ajatuksen poikasia meidän keskustelustamme, jotta voitte ne hoitaa jatkossakin entistä tehokkaammin painavaa taakaa, joka harteillanne on 22. maaliskuuta. Yhdeksältä tapaamme sitten jälleen uudestaan. Kiitoksia paljon. Kokous päättyy.